Good afternoon, ladies and gentlemen. May I ask you... Hyvää iltapäivää, hyvät naiset ja herrat. Jos käytte paikoillenne. Nyt on odotettu jo riittävästi. Ja täällä nyt on jo valiokunnan jäseniä paikalla. Eli aloitamme nyt sitten aluekehitysvaliokunnan kokouksen. Ensin esityslistan hyväksyminen. Teille on toimitettu esityslistaluonnos. Minun täytyy lisätä nyt tähän esityslistalle jotain. Sen jälkeen kun tämä lähetettiin teille viime maanantaina, komissio toimitti 8. heinäkuuta delegoidun säädöksen Euroopan parlamenttiin – ja se lähetettiin teille sähköpostitse 9. heinäkuuta. Ja Euroopan parlamentti on nyt taas hankalassa tilanteessa, ja kun katsotaan sääntöjä, jotka liittyvät delegoitin säädöksiin, jos Euroopan parlamentti ei ota kantaa delegoitun säädökseen kahden kalenterikuukauden aikana sen toimittamisesta, eli 8. syyskuuta mennessä, tai pyydä lisäaikaa niin silloin säädös katsotaan hyväksytyksi. Meidän täytyy lisätä tämä kohta siis erityislistalle tänään ja ehdotan, että tämä käsitellään viimeisenä kohtana huomisen kokouksessa sen jälkeen, kun olemme keskustelleet Kesslerin kanssa. Sopiiko tämä? Kiitos. Onko muita kommentteja tai ehdotuksia esityslistaan liittyen? Kiitoksia, eli esityslista on hyväksytty. Sitten pöytäkirjan hyväksyminen 17. kesäkuuta pidetystä kokouksesta. Teillä on tämä pöytäkirja siellä papereissanne. Eli jos tämän kokouksen aikana ei tule esiin mitään vastalauseita, niin pöytäkirja hyväksytään. Onko tähän kommentoitavaa? Sitten puheenjohtajan ilmoitukset. Niitä on kaksi. Yritän puhua lyhyesti. Ensinnäkin ilmoitan teille, että tänä aamuna olin Korkoter valiokunnan kokouksessa alueiden komiteassa ja Korkoter valiokunta kutsui minut ystävällisesti sinne keskustelemaan tämän valiokunnan työstä. Ja millä tavalla voidaan paremmin koordinoida yhteistyötä KOTER-valiokunnan ja aluekehitysvaliokunnan välillä. Kaikki asiat, joita me olemme työstäneet, ovat KOTER-valiokunnan esityslistalla, joten meillä oli miellyttävää keskustelua. Ja on hienoa, että on ajatuksia siitä, miten tulevaisuudessa voimme tehdä – hyvää yhteistyötä KOTER ja aluekehitysvaliokunnan välillä. No sitten toinen ilmoitusasia liittyy valiokuntien puheenjohtajien kokoukseen, joka järjestettiin Strasbourgin viikon aikana. Kokouksen aikana keskustelimme komission varapuheenjohtajan Timmermansin kanssa. Tämä on osa parlamentin ja komission välistä työohjelmaa. Ja meillä on tiivistä keskustelua ja yhteistyötä valiokuntien puheenjohtajien ja varapuheenjohtajan välillä. Keskustelun aikana esitin kysymyksen liittyen politiikkaan, jota ollaan panemassa täytäntöön, kohesiopolitiikka esimerkiksi, ja siitä, millaista hyvää koordinointia on erilaisten välineiden osalta EU:ssa ja erityisesti yhteistyö liittyen rakennerahastoihin ja uuteen strategisten investointien rahastoon. Ja minulla on ilo ilmoittaa teille, että Timmermans oli täysin samaa mieltä kanssani ja hän tukee meidän ponnisteluitamme tarkastella kohesiopolitiikan täytäntöönpanoa ja hän mainitsi, että se tulee olemaan tärkeä osa komission työtä vuonna 2016 myöskin. Ja silloin katsotaan tätä yhteistyötä eri politiikan aloilla EU:ssa. Ei tässä nämä ilmoitusasiat siitä, mitä tapahtui nyt viime päivinä ja viikkoina. Ja sitten siirrymme seuraavaan kohtaan esityslistalla – eli aluehallintoa ja kohesiopolitiikkaa käsittelevä työpaja. Muistuttaisin, että olemme pyytäneet tutkimusyksikköä, joka tukee tätä valiokunnan työtä järjestämään työpajan, joka liittyy aluehallintoon, jotta voidaan keskustella näistä suhteellisen uusista ja monimutkaisista poliittisista käsitteistä. Ja tässä on kaksi kohesiopolitiikan käsitettä eli monen tasoinen hallinta esimerkiksi. Ja kuten näette tästä ohjelmasta, meillä on kolme esitystä liittyen aluehallinnon eri aspekteihin. Ensin alustukset siitä, miten se liittyy kohesiopolitiikkaan ja politiikan täytäntöönpanoon, ja sitten kuulemme sitten paikallishallinnon kantoja, ja sitten katsomme esimerkkiä hyvästä esimerkistä, aluehallinnossa Flanderin alueelta. Ja nämä esitelmöitsijät ovat Kai Böme ja Susanne Zilmer. He ovat Spatial Foresight tutkimuskeskuksesta. Sitten Abel Schumann OECDstä, hän vastaa julkisesta hallinnosta ja aluekehityksestä siellä – ja sitten Höne van der Leck, joka on Flanderin alueen alueellisen kehityksen yksikön projektipäällikkö. Ja näiden alustusten jälkeen valiokunnan jäsenet voivat sitten esittää kysymyksiä ja kommentteja. Ja me voisimme käyttää puoli tuntia tähän osioon kokouksesta ja sitten päätämme tämän osuuden varttia vaille viisi. Ja meillä on täällä paikalla myöskin komission edustajat Marton Matko Regio pääosastosta. Eli ensin puheenvuoron saavat böme ja Silmä. Olkaa hyvä. Good afternoon everybody. Kiitos huomenta kaikille kollegani Sepinet Silmer ja minä Yritämme 15 minuutista antaa nopean yleiskatsauksen aluehallinnosta ja sen yhteydestä kohesiopolitiikkaan. Kuten puheenjohtaja sanoi, niin asia on kovin monimutkainen, joten tässä varmaan vaan aihetta ajatteluun ja keskusteluun ilman, että konseptia käsitellään valtavan syvällisesti. Tarkastelemme siis sitä, mitä aluehallinto on ja miten se voidaan ymmärtää, ja sitten yritetään yhdistää se kohesiopolitiikkaan yritetään katsoa, että missä määrin kontekstiin liittyvät asiat vaikuttavat, missä määrin täytyy kats- tarkastella institutionaalisia voimavaroja. Ja sitten lopuksi muutama huomio haasteista ja eduista aluehallinnossa ja mitä voitaisiin tehdä, jotta aluehallinto voidaan voimistaa, jos niin halutaan tehdä. Ajan säästämiseksi voitaisiin aloittaa siitä, että mitä aluehallinto oikeasti on ja miten se voidaan määritellä. Ehkäpä sinä Sabine voit sanoa siitä muutaman sanan. Kiitos, yritän. Hyvä puheenjohtaja. Tämän oikeastaan jo esittelit osittain, että miten tätä halutaan ymmärtää. Mitä lopullista määritelmää ei oikeastaan ole, mutta mainitsit jo kaksi peruskonseptia, joiden varaan siinä rakennetaan. Toinen on monitasoinen hallinto, jossa pyritään tuomaan yhteen kaikki asiaan liittyvät toimijat eri sektoreilta, eri toiminnan tasoilta, hallinnon tasoilta ja tämän paikkaan perustuva lähestymistapa. Ja keskitytään siis aluehallintoon liittyviin erityispiirteisiin ja niiden vaikutukset alueisiin. Siinä otetaan huomioon myös pidemmän aikavälin strateginen näkökulma eikä pelkästään yhdellä sektorilla, vaan ottaen huomioon koko yhteiskunnan tavoitteet. Yhteenvetona voitaisiin sanoa ihan yksinkertaisesti, että aluehallinnossa on kyse hyvästä hallinnosta, jolla on selkeä yhteys kuhunkin alueeseen, johon politiikka liittyy. Mutta miten tämä sitten kai liittyy kohesiopolitiikkaan? Kai jatkaa. Yhteys kohesiopolitiikkaan laajasti ottaen. Kolme ulottuvuutta on yritetty ottaa huomioon. Toisaalta paikkaan perustuva ulottuvuus. Miten paljon se on vahvistunut uudella kaudella. Miten sitten hallinnon ulottuvuus verrattuna aiempaan kauteen ja sitten tämä strategisempi pidemmän aikavälin ulottuvuus. Ja jotta tämä voidaan tehdä konkreettisemmaksi, otimme kuusi osatekijää esille nykyisestä kohesiopolitiikasta. Yhteinen kehys ensinnäkin, sen käyttöönotto, sitten vahvempi suuntautuminen tuloksiin, 2014-2020, temaattinen keskittäminen, kumppanuusperiaatteen vahvistaminen, paikallisyhteisöjen omat kehityshankkeet ja integroitut alueelliset ohjelmat ja sitten 5 prosentin korvamerkinnät rahoitukselle kaupunkien kestävään kehitykseen. Sökerinä pohjalla sitten olemme huomanneet myös, että yhä enemmän huomiota ja rahaa menee kansallisiin ohjelmiin verrattuna alueellisiin. Eli nämä kuusi kohesiopolitiikan avainaspektia ja sitten kolme ulottuvuutta ja tarkastellaan niitä. Ja sitten tässä itse paperissa on yksityiskohtia enemmän, mutta siis paikkaperustainen ulottuvuus. Siinä arviomme on se, että kumppanuusperiaate ja erityisesti käytännössäännöt, jotka on laadittu nykyiselle ohjelmakaudelle, lisäävät potentiaalia lisätä paikkaperusteista ulottuvuutta niin, että siellä täytyy olla alueellinen, se antaa kumppanuudelle alueellisen paikkaulottuvuuden. Sitten paikallisyhteisöjä omat kehityshankkeet ja integroidut hankkeet, sillä on selkeä paikkaperusteinen ulottuvuus. Mutta mielestäni täytyy olla kovin rehellisiä ja sanoa, että se, kyseessä ovat hyvin pienet välineet. Eli emme voi odottaa, että nämä kaksi välinettä olisivat vallankumouksellisia. Järjestelmän kannalta on toki hyviä, mutta niillä on rajoittunut vaikutus kohesiopolitiikkaan yleisesti ottaen. Toisaalta 5 prosentin korvamerkintä kaupunkien kestävään kehitykseen on sel- siinä on selkeä vahva yhteys tietyn tyyppisiin alueisiin. Uudet eh, välineet, korvamerkinnät, kumppanuus vahvistavat paikkaperusteisuutta. Sitten meillä on enemmän epä, epäilyksiä temaattisessa keskittämisessä. Rakenteellisten kohesiorakanteen osalta siinä nähdään enemmän sektorisuuntautuneisuutta kuin alueellista suuntautuneisuutta. Siellä ollaan vähän skeptisempiä. Sama sitten pätee siihen, että tulisi siirtymään enemmän kansallisiin ohjelmiin. Se tietysti heikentää yhteyttä paikallisiin ja alueellisiin toimijoihin ja vaikeuttaa asiaa yhteinen kehys ja tulossuuntautuneisuus voivat vaikuttaa molempiin suuntiin, eli tällä hetkellä pidämme sitä neutraalina tekijänä. Paikkaperustaisuudesta tämän verran sitten tämä vahvempi hallinnointi, erityisesti hallinnointi monen sektorin ja monen tason lähestymistapana, yhteinen kehys tuo yhteen eri tyypit rahoitusvälineissä ja se, sitten se mahdollistaa monitasoisen rahoituksen, se on hyvä väline vahvistaa hallinnointiulottuvuutta. Kumppanusperiaate myös, se tuo yhteen eri sidosryhmiä eri tasoilta, eri sektoreilta. Paikallisyhteisöön ovat kehityshankkeet, integroidut investoinnit. Tässäkin on vahva painotus paikallisille kumppaneille järjestelmässä. Voi olla kovin hyödyllistä Myöskin tämä kaupunkien korvamerkintä vaikuttaa positiivisesti hallinnollisen ulottuvuuden vahvistamiseen. Tässäkin nähdään siirtymä kansalliseen vähän vaikeampana, koska se voi heikentää paikallisen ja alueellisen tason vaikutusta. Temaattinen keskittäminen myös, koska siinä saatetaan keskittyä sektorikumppaneihin kuin laajempiin kumppanuksiin. Hyvin lyhyesti tämäkin yksityiskohtaisempia ja syvällisempiä perusteluja paperissa. Sakenen pohjalla sitten strateginen pitkän aikavälin ulottuvuus, miten se on vahvistunut. Ja useimmat kohdat voivat vaikuttaa molempiin suuntiin, joko vahvistaa strategista tai heikentää strategista ulottuvuutta. Meillä oli se tunne, että todennäköisesti heikentää siis tätä tulossuuntautuneisuutta, koska halutaan tietyt tavoitearvot saavuttaa milloinkin lähitulevaisuudessa kuin ottaa sen mukaan pitkän aikavälin äh, tulevaisuuden näkyviin. Mutta kovasti tässä riippuu siitä, että miten toimeenpano sujuu ja miten eri ohjelmat ja jäsenvaltiot asioita käsittelevät. Toimeenpano ulottuvuus on aika tärkeää monissakin ulottuvuuksissa. Ja loppujen lopuksi siitä riippuu, miten paljon alueellista hallintoa voidaan vahvistaa. Tai jos siihen, tai missä määrin siihen mahdollisuuteen ei tartuta. Sapine kertoo lisää tästä kontekstin osas, osuudesta. Niin kontekstilla on paljonkin merkitystä. Meillä on erilaisia konteksteja, jotka ovat merkityksellisiä tässä. Institutionaalinen maan konteksti, alueen tai kaupungin ne määräävät, että keiden täytyy olla mukana hallinnossa, koska meillä on eri vastuita, eri visioita vastuista eh, kautta sektorien ja tasojen eri alueilla ja eri maissa. Myöskin kansalaisyhteiskunnan rooli on erilainen eri alueilla Euroopassa. Toiseksi sitten on perinteeseen liittyvä konteksti. Meillä on eri hallintoperinteitä prosesseissa ja nämä prosessit kehittyvät historian aikana. Niihin liittyy oppimisprosesseja. Ja kartta kuvassa voi antaa vähän viitteitä, no ei enempää, mutta kuitenkin viitteitä asiasta. Se osoittaa hallinnoinnin laadun käyttäen Maailmanpankin hallinnointiindikaattoreita ja kyselytutkimusta. Ne osoittavat poliittista vakautta, politiikan vaikuttavuutta ja asioita kuten luottamus ja niin edelleen. Se osoittaa, että myönteisempi perinne on jossakin Pohjoismaissa, Tanska, Ruotsi, joitakin mainitakseni, ja vähemmän suotuisia perinteitä hallintoprosesseissa on joillakin alueilla Itä-Euroopassa ja jossakin osissa Etelä-Eurooppaakin. Kolmas konteksti, jolla on merkitystä, on se, että onko yksittäisiä liikkeelle panevia voimia, onko yksilöitä, jotka voivat aluehallinnon yhteydessä viedä prosessia eteenpäin. Ja sitten perinteet liittyvät myös eri hallintomuotoihin. On erilaisia tapoja, miten politiikkaa tehdään. Ainakin neljä erilaista mallia voidaan erotella joita käytetään eri, eri, eri määrin ja sitten toimijat viittaavat myös erilaisiin hallintotapoihin. Ja sitten lopulta meillä on niin monenlaisia konteksteja, että ei ole yhtä tapaa, joka sopii kaikille, vaikka se olisikin kiva vastaus, jonka monet haluaisivat kuulla. Konteksteissa on eroja, mutta kun ne ovat niitä erilaisia, niin mietin tässä, että minkälaisia institutionaalisia voimavaroja tarvitaan. No tähän liittyen täytyy olla tietoisia siitä, että hallintaprosessit eivät ole nopeita, niihin menee paljon aikaa. Eli täytyy olla tätä aikaa ja voimavaroja siihen, että voidaan, että monet toimijat voivat aktiivisesti osallistua pitkän aikaa. Ja tässä mielessä täytyy miettiä kahdenlaisia toimijoita. Toisaalta johtoasemassa olevat, ja tässä nähdään, että johtoasemassa olevien osalta on tärkeää, että on selkeät roolit ja vastuut, joiden mukaan sitten voidaan toimia. Ja asiassa mukana olevat voivat toimia. Mutta voimaanottaminen on myös tärkeää. Säpiniesi jo mainitsi nämä asioita liikkeelle panevat yksilöt. Täytyy varmistaa, että nämä ihmiset ja ydininstituutiot voivat viedä prosessia eteenpäin, että he pystyvät sen tekemään. Toisessa yhteydessä oli pitkällisiäkin keskusteluja siitä, miten tällaisia henkilöitä voidaan tunnistaa. Ja lopussa oltiin yhtä mieltä siitä, että kun sellaisen näkee, niin tunnistaa. Se oli hämmästyttävä lopputulos. Eli yksilöt, jotka voivat viedä prosessia eteenpäin, niin he kyllä tulevat esille aika selvästi prosessin aikana. Mutta täytyy myös nähdä, että, että joko instituutio tai henkilö saa tarpeeksi voimavaroja ottaakseen johtoaseman pidemmällä aikavälillä kun hallintoprosessit kestävät pitkään. Mutta ei pelkästään ole kyse niistä, jotka viivät eteenpäin. Myös täytyy ottaa huomioon, jotka osallistuvat. Jos halutaan hyviä aluehallintoprosesseja, niin on monia. On laajakirjo osallistujia, joilla täytyy olla hyvät älylliset kyvyt ja voimavarat osallistua eikä pelkästään tulla kopaukseen, eikä seuraavalla kerralla ei, ettei ole valmistautuneita, ettei olisi voimavaroja saada näkemystä siitä, että miten voidaan esittää perusteltuja lausuntoja. Eli merkittävien toimijoiden institutionaaliset voimavarat ovat aika olennaisia. Että ajan myötä ne voivat muuttua. Tämä on tietty joustavuus, ettei aloiteta yhdestä ryhmästä toimijoita päädytä samaan. Ne voivat muuttua, roolit voivat muuttua samalle sidosryhmälle. Ja huolimatta kaikesta joustavuudesta täytyy olla varmiita, että, että pelikenttä ikään kuin on määritelty ja että on oikeusvarmuutta siitä, mitä tapahtuu. Ja tässä kaikessa tarvitaan sitä, että keskitytään instituutioiden sopeutuvuuteen, että ne, jotka ovat mukana, voivat sopeutua prosessiin, äh, prosessin aikana ja niihin muutoksiin, joita mahdollisesti tarvitaan. Institutionaalinen institutionaaliset voimavarat voivat olla sellaisia, jotka ovat tärkeitä, mutta vaativat paljon resursseja. Eli se ennen kun otetaan mukaan aluehallintoprosesseihin, niin täytyy olla hyvin selkeitä siitä, että miksi niin pitäisi tehdä. Mitkä ovat haasteet ja edut, jotka siihen liittyvät. Ja tässä ehkä taas takaisin Zabinelle. Hän kertoo muutaman asian tästä. Kiitos. Niin, kuten sanoin alussa, yksi aluehallinnon piirre sikäli kun me sen ymmärrämme, on se, että sillä on pitkän aikavälin strateginen tulevaisuuden näkymä, jossa vaikutetaan yhteiskunnan tavoitteisiin. Se ei ole siis päämäärä itsessään, vaan se on keino saavuttaa muita tavoitteita. Ja kun tällainen lähestymistapa omaksutaan, niin silloin voidaan paremmin ottaa huomioon alueiden erityispiirteet voidaan käyttää alueiden potentiaalia paremmin, niin että ollaan paremmin tietoisia siitä, että missä ongelmat saattavat piillä. Ja kun merkittävät toimijat ja päätöksentekijät tuodaan yhteen, niin voidaan paremmin koordinoida eri toimintapolitiikkoja ja niihin liittyviä tavoitteita luoda toimijoiden kesken enemmän niin kutsuttua omistajuutta, kun he ottavat asian omakseen. Mutta voi olla tietysti myös eri politi- toimintapolitiikoilla, sektoreilla, tasoilla eri tavoitteita. Se täytyy tunnustaa. Toimijat tulevat silloin tästä tietoisiksi. Ja enemmän tai myöhemmin heidän täytyy sitten aktiivisesti käsitellä asiaa mieluummin kuin kieltää asia ja sulkea silmät. Kuten Kaijo sanoi, samaan aikaan tämä on kovin haasteellista. Siihen menee paljon aikaa, Siihen tarvitaan myös paljon voimavaroja. Ja se johtaa siihen, että on laajakirjo erilaisia lähestymistapoja eri paikoissa, mutta myös eri toimintapolitiikkojen osalta. Se saakin minut kysymään, mitä voimme itse asiassa tehdä, jotta haasteisiin voidaan vastata menestyksellisesti ja vahvistaa aluehallintoa. Että missä määrin näitä kattavia tavoitteita voidaan saavuttaa. Niin, no nyt kun lopetamme esityksemme, niin täytyy tunnustaa, että aluehallintoprosessit eivät ole tavoita itsessään. Eli täytyy aloittaa paikallisen aluetason tarpeista, joihin täytyy vastata. Että missä määrin aluehallintoprosessit voivat tarjota meille parempia ja tehokkaampia ratkaisuja kuin standardimenettelyt. Se täytyy pitää mielessä mielestäni. Kyse ei ole tavoitteesta itsessään jos ajattelemme, että aluehallinto on hyvä ratkaisu, niin jos tarkastelemme kirjallisuutta eri äh, tapauksia kautta Euroopan, muutama niistä on meidän paperissamme, niin voidaan nähdä, että siinä tarvitaan julkisen sektorin erilaista kulttuuria. Siis äh, äh, siirrytään siitä pois, että keskitytään ohjeiden noudattamiseen ja siirrytään siihen, että on enemmän yrittäjyyttä ja tuloksiin keskittymistä, että saadaan asioita aikaiseksi. Mutta olemme myös maininneet sen, että useinkin voimaanottaminen, niiden yksilöiden voimaanottaminen on tärkeää, jotka voivat muuttaa hallintoprosesseja ja voivat tuoda yhteen asiaan liittyvät sidosryhmät, ovat niitä, jotka tarvitsevat tukea, jotta voivat tämän tehdä. Ja sakarina pohjalla tässä viittaamme äh, vahvastikin Espon viime vuonna julkaisemaan tutkimuksen, joka on tuossa kuvassa tai kansi siitä, että miten voimme puhua aluehallinnon puolesta. Tässä viisi avainkohtaa, joita voidaan miettiä. Miten voidaan koordinoida instituutioiden ja toimijoiden, toi, tai toimijoiden toimia? Sidosryhmien osallistuminen, mobilisointia niin, että ollaan vastaanottavaisia muutoksille, niin ettei sama ratkaisu sovi kaikille, vaan täytyy sopeutua muutoksiin. Tiettyä joustavuutta tarvitaan. Ja koko ajan täytyy miettiä tätä paikkaan liittyvää vaikutusta toimintapoliittisilla prosesseilla. Pidetään ne mielessä ja puhutaan niiden puolesta. Viisiä vain kohtaa. Tämä oikeastaan johtaa meitä siihen, että liikutaan kohti aluehallintoa enemmän, kun otetaan nämä viisi huomioon. Siis kovin lyhyesti nyt pyrin antamaan viitteitä hyvin monimutkaisesta kuvasta. Siis ehkä tässä oli nyt vain tällainen esimaku ja toivottavasti se toimii keskustelun pohjana. Kiitoksia. Melkein vartti meni. Tämä on siis mielenkiintoinen pohja nyt keskustelulle ja sitten menemme eteenpäin. Eli herra Schumann. Eli monitasoiset hallintojärjestelmät ja aluehallinnon uudistus. Niin, teillä on puheenvuoro. Olkaa hyvä. All, thank you very much for... Kiitokset. Niin, kiitokset kutsusta saada tulla tähän työpajaan kertomaan OECDn kokemuksista. OECDllä on koordinointitehtävä ja tässä ei puhuta pelkästään EU-sta, vaan koko OECDstä. Siihen kuuluu myös Aasian maita, Pohjois-Amerikan maita, Israel ja monta muuta. Eli jos me katsomme nyt tätä kautta OECD tätä tilannetta. Meillä on valtava määrä valtionhallinnon ala, alla olevia hallintojärjestelmiä. Ja tässä erityisesti kaksi maata käy tässä ilmi, erityisesti Yhdysvallat ja tässä on kyse noin 40 000 hallintojärjestelmästä. Ja kyse on myös Ranskasta, jossa on valtava määrä kunnallisen tason hallintojärjestelmiä. Lähes tulkoon neljännes OECD-maiden kunnallisen tason järjestelmistä on Ranskassa. Meillä on noin 500 aluetta näissä maissa ja 4000 välimuodon hallintojärjestelmää, eli valtion ja alueen väli, välimuotoja, hallinnollista välimuotoa. Ja kun tutkailemme sitten tarkemmin sitä, miten nämä eri järjestelmät toimivat, niin voimme tehdä eronnot se, sen välillä, että meillä on nämä liittovaltio valtiot ja sitten puolestaan tällaiset yksittäisvaltiot, jotka toimivat yhdellä tasolla. Ja nämä voidaan jakaa myös siihen, kuinka monta aliahallinnon muotoa näissä maissa on. On yksi taso. Ainoastaan alahallinnon tasolla niin tämä merkitsee kunnallishallintoa, kahdeksan maata tähän kuuluu. Sitten kaksi tasoa on kunnallistaso ja aluetaso ja sitten vielä kunnallistaso ja alueellinen taso ja tuo välittävä taso. Tässä on siis kolmesta hallinnon tasosta ja tästä, kun katsomme näitä eri valtioita, niin voitte havaita, että su- mitä suurempi valtio on, niin sitä enemmän hallinnon tasoja näissä maissa on. Ja tämä tietysti kävi ilmi jo edeltävästäkin esityksestä, eikä voi kaikkia näitä saada vaan vain yhteen kuvaan mahtumaan, eikä myöskään puhua parhaimmasta järjestelmästä, vaan täytyy katsoa, miltä koko valtio näyttää ja täytyy sitten pyrkiä löytämään kullekin valtiolle sopiva hallinnon taso. Ja tästä kuvasta näkyy, miten tuo ensimmäinen taso, siis taso oikeastaan sijoittuu. Ja tässä on esitetty keskimääräinen maantieteellinen pinta-ala ja myös sitten väestön määrä eri OECD-jäsenvaltioiden alueissa. Ja tässä näette valtavia eroja eri maiden välillä. Täällä on toisaalta Sveitsi, Unkari ja Tsekin tasavalta. Ne ovat tuolla kulmassa. Tyypillisesti on kyse muutamasta tuhannesta pinta-ala neljä kilo, metristä, kilometristä. Ja sitten tästä tähän tietysti kaikki maat eivät ole edes päätyneet. Jos ajattelemme vaikkapa Yhdysvaltoja, kun jokaisessa, jokainen osavaltio on niin valtava ja niissä on monia miljoonia asukkaita. Ja siellä sitten kyse on, ja toisaalta sitten taas Saksa, jossa on noin 5 miljoonaa aluehallinnon piirissä olevaa kansalaista. Ja tietenkään meitä ei kiinnosta pelkästään juuri se, miten alueet ja valtiot oikeastaan ovat muotoutuneet, vaan kiinnostaa myös se, mitä ne tekevät ja erityisesti se, miten vahvoja ne ovat. Ja tässä näkyy nuo, tuo julkisten kulujen ja maksujen määrä, joka sälyttyy alihallinnon harteille. Ja tämä on nähty kokonaisjulkiskustannuksina ja sitten taas osana bruttokansantuotetta ja tässä on nyt suuria eroja. Täällä voidaan katsoa esimerkiksi Tanskaa 60 prosenttia julkisista kustannuksista sälyttyy aluehallinnon niskaan. Ja sitten toisaalta on Chile, Kreikka ja Uusi-Seelanti, jossa kyse on ainoastaan noin 10 prosentista julkishallinnon menoja. Tällaista en yhtäkkiä sano, olisi uskonutkaan, mutta tämä on joka tapauksessa yksi tapa jakaa vastuuta alahallinnon tasolle. Mutta ei tämä tietenkään kerro myöskään koko tarinaa, koska tämä ei välttämättä kerro siitä, kuinka paljon itsenäisyyttä ja autonomiaa näillä alueilla on päättää asiasta. Täällä on Pohjoismaat, Norja, Ruotsi ja Suomi muun muassa, joilla alihallinto hoitaa sitten suuren osan julkisesta, julkisten varojen hoidosta, mutta kuitenkin niillä on aika vähän autonomiaa määritellä itse, miten ne rahat käyttävät. Niille on selkeästi määritellyt tehtävät, miten niiden pitää toimia. Eli ne käyttävät rahaa kyllä, mutta eivät saa sinänsä itse päättää, mihin nuo varat käyttävät. Eli näin täytyy muistaa, että tästä yhdestä kuvasta kaikki käy ilmi. Ja sitten minä haluaisin puhua myös kunnallistasosta. Tähän mennessä olen puhunut aluetasosta ja valtion tasosta, ja tässä erityisesti kiinnitän huomiota suurkaupunkien alueille, ja erityisesti näihin suurkaupunkeihin kiinnitän huomiota siitä syystä, että ne ovat aivan erityistyyppisiä monessakin mielessä. Ja kiinnitän huomiota nyt tähän kunnallisrakenteeseen suurkaupunkialueilla. Nämä alueet ovat hyvinkin pitkälti yhteenlinkittyneet niin näiden taloudelliset toiminnot ja funktionaaliset toiminnat. Ja sitten eri kaupungin osissa hoidetaan eri asioita, käydään kaupo- kaupoilla toisessa kaupungin osassa ja toisessa taas sitten syömässä tai vierailulla ystävien luona. Eli tässä täytyy nähdä tuo kokonaisalue. Ja tässä on aika usein havaittavissa, ettei tällaista funktionaalista näkökulmaa oteta huomioon. Suurkaupunkialueet alueilla on hyvin monia itsenäisiä hallintoalueita yleensä. Ja kyse on nyt siitä, kuinka monta kunnallistason hallintoaluetta on suurkaupungissa per asukas. Ja jos me katsomme tuollaista keskimäärää, niin 100 000 asukasta esimerkiksi, niin tässä on tietysti lukuisia suurkaupunkialueita EU-alueella ja koko OECDssä, jossa on kymmeniä ja tusinoittain jopa satoja hallinnon tasoja. Ja siksi on merkittävää koordinoida politiikkoja eri kaupunginosien välillä. Esimerkiksi liikennepolitiikkaa on pakko koordinoida eri hallinnon tasoilla, suurkaupunkien alueella ja julkisten palveluiden politiikkaa täytyy tietysti koordinoida, jotta se toimisi, ne toimisivat tehokkaasti ja mahdollisimman halvalla myös niin ne voitaisiin toteuttaa. Meillä on kymmenittäin jopa satoja hallinnon tasoja suurkaupunkialueella ja tästä syntyy tietysti valtavia haasteita myös. Ja nämä haasteet syntyvät siitä, että hallinnollinen rakenne suurkaupunkialueilla ei välttämättä vastaa tuota funktionaalista toiminnallista rakennetta. Ja tästä syystä on ryhdytty uudistuksiin viime vuosien aikana, erityisesti suurkaupunkialueilla. On koko OECD-alueen tehty hallinnollisia uudistuksia – ja on pyritty luomaan sellainen hallintojärjestelmä, joka paremmin heijastaisi tätä yhteenliittyvyyttä joissain, joillain alueilla on tehty suuriakin radikaaleja uudistuksia ja yhdistetty näitä kunnallisen tason hallintojärjestelmiä. Ja joka tapauksessa on joissain kaupungeissa luotu tällaisia suurkaupunkialueen hallinto tasoja, jotka ovat tuon kunnallistason hallinnon yläpuolella ja ne koordinoivat politiikkaa eri hallinnon, hallinnon alemmilla hallinnon aloilla. Ja tämä tietysti on ollut aikamoinen menestyskin ja on aika hyviä perusteita väittää, että tämä on menestyvä lähestymistapa ja ehkä parhain ratkaisu kaikkiin tapauksiin paremmin sitten yhdistää tuo hallinnollinen alue varsinaisiin toiminnallisiin kaupunkialueisiin. Tämä on aina vain tullut merkittävämmäksi viime vuosien aikana OECDn suurkaupunkialueella ja tässä viimeisen kymmenen vuoden aikana juuri tällainen tendenssi on ollut havaittavissa politiikassa. No niin, meillä on tästä asiasta erinäisiä julkaisuja, jos teitä kiinnostaa, ja minä voin myös vastata teidän kysymyksiinne. Thank you very much, and now we'll... Kiitoksia. Ja sitten seuraavaksi René van der Leck. Ja hän puhuu Flanderin aluehallinnosta. Olkaa hyvä. Uh, thanks a lot and thanks a lot. Kiitoksia, kiitoksia, että kutsuitte meidät paikalle. Tämä on hieno mahdollisuus yhdistää eurooppalainen kohesiopolitiikka ja alueelliset käytännöt, koska tämä yhteys on hyvin tärkeä, jotta politiikka olisi tehokkaampaa kaikilla tasoilla. Eli aluksi tärkeitä tietoja liittyen Brysselin pohjoisalueen hankkeesta, josta nyt tänään puhun. Ensinnäkin tämä hanke liittyy uuteen, uuteen aluekehityssuunnitelmaan. Me huomasimme, että meidän täytyy testata uusia ajatuksia ja poliittisia lähestymistapoja, joita pohdimme, ja me tarvitsimme koealueen. Ja sitten ajattelimme, että no, käytetään yhtä kiireisintä aluetta, eli tätä pohjoisaluetta, ja ajattelimme, että jos poliittiset ideat toimivat siellä ehkä, niin sitten niitä voisi soveltaa sitten koko alueella. Hanketta alettiin valmistella jo vuonna 2013, mutta se sitten muodollisesti käynnistettiin elokuussa 2013. Halusimme varmistaa, että tietyt muodollisuudet olivat kunnossa Eli meillähän oli projektipäällikkö hyväksyttänä ja tiimi, ja olimme varanneet myöskin budjetin tälle hankkeelle. Ja tärkeää tämän Brysselin pohjoisalueen hankkeen osalta, koska tämähän sijaitsee nyt Brysselin alueen pohjoisosassa, niin me aloitimme vasta sen jälkeen, kun meillä oli yhteistyösopimus Brysselin alueen ja Flams Brabantin maakunnan välillä. Meillä oli tiettyjä tavoitteita, jotka ovat hyvin yleisiä, mutta kuitenkin tärkeitä. Ensinnäkin haluamme, että meillä on tehokkaat kehitystavoitteet alueelle, mutta emme halunneet odottaa liikaa ennen kuin lähdimme toimimaan. Eli hyväksyimme sen, että Monet hankkeet olivat tällä alueella jo käynnissä. Ja tänä aikana me myöskin halusimme yhdistää käynnissä olevat hankkeet muihin tavoitteisiin ja halusimme käyttää ITItä ja kerron sitten kohta, miten tässä on epäonnistuttu. No niin, sitten vähän tästä hankkeen sisällöstä. Eli ensimmäinen vaihe tästä hankkeesta. Me katsoimme näitä alueellisia tavoitteita ja meille yleisiä perustavoitteita ensin tässä aluekehityshankkeessa. Eli näitä yleistavoitteita käsiteltiin sidosryhmien kanssa, jotta mutta voitiin miettiä näitä painopistealueita. Ja Brysselin pohjoisalueelle tarkoitti, että halusimme hyödyntää demografista kasvua, jotta saataan, saadaan uusia urbaanialueita aikaan ja käyttää hyväksi hylättyjä alueita. Halusimme hyödyntää myöskin luonnonvaroja, erityisesti maata, koska infrastruktuurin käytetty maa-alue on tärkeää ja halusimme myöskin parantaa elinolosuhteita, erityisesti terveyden kannalta, koska siellä on paljon ruuhkia ja liikennettä Brysselin kehätiellä. Se on siellä suuri haaste. Ja myöskin halusimme parantaa sosiaalista kohesiota ja se, että ihmiset pystyvät käyttämään eri palveluita. Ja halusimme myöskin kunnollisen talousrakenteen ja tuoda uutta taloudellista toimintaa pitkällä aikavälillä takaisin tälle alueelle. No tietysti tämä pohjoisalue ei ole mitenkään helppo alue toimia, ja me olimme määritelleet jo tiettyjä alueellisen hallinnon periaatteita, kehitys, prosessissa tämän alue suunnitelman osalta ja totesimme, että meillä pitää olla yhteinen näkemys yhtäältä, mutta toisaalta todellisuudessa täytyy keskittyä sitten toteuttamiseen ja muutoksiin. Mutta miten tämä voidaan sitten toteuttaa? Meillähän on pitkä historia toiseisuusperiaatteen osalta, mutta todellisuus on se, että toiseisuusperiaate ei enää toimi. Hallitukset eri tasoilla verkostoituvat ja toimivat yhdessä erilaisten yritysten ja yksityisten sidosryhmien kanssa. Ja aluekehitys on paljon monimutkaisempi kysymys kuin hallinnollinen järjestelykysymys. Meidän täytyy myöskin hyväksyä se, että erilaisia näkemyksiä on alueella – ja meidän pitää neuvotella näistä kehityshankkeista. Ja sitten hierarkiaa täytyy tulkita uudella tavalla alueellamme. Eli meidän täytyy keskittyä konsensukseen ja integraatioon, mutta myöskin täytyy hyödyntää perusperiaatteita, eli yksi ajatuksen vastustaja voi kaataa koko ajatusta. Kyse voi olla hallinnon korkeammasta tasosta, mutta myöskin alemmasta tasosta. Ja silloin tämä korkeampi taso ei voi estää hankkeita. Sitten kun katsotaan pohjoisaluetta, tämä alue on kartoitettu ja siellä havaittiin, että 70 hanketta on jo käynnissä. Niitä toteuttaa 30 eri tahoa ja sitten siellä on myöskin paljon eri hallinnon tasoja. Eli liittovaltion taso, erityisesti mitä tulee lentokentän toimintaan, sitten kaksi autonomista aluetta, jotka ovat tällä rajalla. Se monimutkaistaa tätä aluetta. Nämä alueet kilpailevat keskenään, niillä on erilaiset kulttuurit ja sitten on tietysti meidän niin kielipaineita. Ja siellä on myöskin yksi provinssi ja noin 20 kuntaa ja alueet eivät muodostu hallinnoista, vaan eri yrityksistä, yhteiskunnan olijoista ja kansalaisista ja niin edelleen. Kaikilla on eri etuja ja meidän täytyy yhdistää ne kaikki. Tämä oli hankkeen lähtökohta. Eli me mietimme ensin alueellista hallinnon lähestymistapaa, joka liittyy kolmeen seikkaan. Ensinnäkin yhteistyö. Se on erittäin tärkeä yhteistyöala ja sanoin jo, että me lähdimme tästä perussopimuksesta, tästä Brysselin raja-alueesta. Ja se oli hyvä lähtökohta kutsua muita sidosryhmiä mukaan toimintaan ja sitten luottiin sidosryhmien verkosto ja foorumi, ja varmistettiin, että sidosryhmät voivat tavata toisiaan eri työryhmissä ja niin edelleen. Ja sitten toiseksi lähestymistavassa katsottiin sitä, että haluttiin panostaa tutkimukseen ja aluesuunnitteluun. Eli katsoimme erilaisia ajatuksia ja mietimme sitten alueen todellisuutta. Ja me sitten visualisoimme ja kartoitamme näitä hankkeita, jotta nämä mahdolliset hankkeiden väliset yhteydet ovat visuaalisia ja että konfliktit ja mahdolliset konfliktit ja synergiat ovat sitten konkreettisempia. Ja kolmas seikka oli se, että mukaan otettiin kansalaiset ja käyttäjät. Me emme lähesty heitä ainoastaan siksi, että nämä asiat liittyvät myöskin heihin, vaan koska heillä on paljon tietoa, koska nämä ovat ihmisiä, jotka toimivat alueella ja asuvat alueella, ja he tuntevat nämä alueet paremmin, paremmin kuin yksikään virkamies. Ja tämä nyt näkyy sitten tässä vasemmalla. Eli me loimme tällaisen Google-kartan, ja sen pohjalta ihmisiä pyydettiin havainnoimaan erilaisia haasteita ja hyviä puolia näillä alueilla. Ja me saimme noin tuhat ajatusta päivittäisiltä käyttäjiltä ja asukkailta, ja he kertoivat, miten he näkivät alueensa päivittäisessä elämässä. No, sitten oli myöskin klassisia välineitä, vettisivuja, uutislehtisiä, mutta tämän jo tiedättekin. No sitten, miten tämä liittyy kohesiopolitiikkaan? No suoraan sanottuna aluekehityspolitiikka alueilla ja kohesiopolitiikka ovat hyvin hankalassa suhteessa toisiinsa. Yritimme käyttää ITItä, jotta pystytään integroidusti hallinnoimaan näitä hankkeita, ja halusimme tällä tavalla käyttää tätä, kun nähtiin, että eri tahojen hankkeet, kun ne sopivat yhteen, niin annoimme sitten hiukan ylimääräistä apua, jotta nämä toimijat ja sidosryhmät pystyvät tekemään yhteistyötä. Meillä on jopa sopimus hallinnollisella tasolla siihen liittyen, että tämä saataisiin toimimaan tällä alalla, mutta EU-rahoitus kuitenkin on hyvin poliittista eikä niinkään sisältöpainotteista. Ja olemme huomanneet, että tällä hetkellä rahoituksesta puhutaan poliittisesti. Ja tämä ITI-ajatus liittyy taas siihen, että uudelleen jaetaan rahoitusta alueella. Ja tämä on sitten arkaluontoinen tasapainottamiskysymys eri ala-alueiden välillä alueellamme. Ja huomasimme, että viime kädessä kukin alue haluaa oman osansa tästä Euroopan rahoituskakusta. Eli se, mitä nyt olemme viime kolmen vuoden aikana tästä oppineet, niin se on nyt se, että kun kyse on aluekehitysrahoituksesta, niin olisi tarpeen ensinnäkin ymmärtää, että alueet ja aluehallinnot voivat jo tehdä itsekseen paljon. Meillä nyt on tämä hanke ja me teemme mitä pystymme, mutta mitä lisäarvoa sitten on siinä, mitä Eurooppa-varoilla voidaan tehdä? No, voimme tukea hankkeita, jotka eivät ole tavanomaisia. Kyse on siitä, että on hankkeita, jotka tukevat erilaisia eurooppalaisia poliittisia tavoitteita erinäisissä hankkeissa. Ja EU-rahoitus voi myöskin olla erittäin hyvä alueilla, joilla on erilaisia maantieteellisiä piirteitä. Eli tässä hiukan tietoja ja neuvoja minun puoleltani. Kiitos. Kiitoksia tästä rehellisestä esityksestä ja näistä kokemuksista. No niin, sitten kollegat, sana on vapaa. Onko valiokunnan jäsenillä jotain kysyttävää tai muuta? Fanny Steroi. Very much for having you here. Kiitos tästä työpäivästä tänään. Samasta aiheesta ollaan tekemässä omalta mietintöä. Eli työstämme sitä nyt piankin ja kattavalla tavalla. Eli hyvä, että olette täällä nyt ja saamme tästä panosta asiaan. Yritän nyt vetää yhteen näitä eri puheita. Ja nyt jos tarkastellaan eurooppalaisten aloitteiden ja rahan lisäarvoa, niin meillähän nämä, olivat nämä Flaami-edustajat, jotka sanoivat, että Euroopan aloitteiden lisäarvo on siis äh, hankalasti saavutettavissa. Ja jos se sellaista on, niin miksi sitä pitäisi stimuloida? toisaalta siis voidaan nähdä tämä alueisiin perustuva pitkän aikavälin käytäntö. Ja tämä ensimmäinen tutkija sanoi, että he suhtautuvat kriittisesti temaattiseen keskittämiseen. No wow, temaattinen keskittäminen on vastaus tähän hankalaan tilanteeseen. Se on juuri se vastaus siihen, että ei anneta rahoitusosuuksia alueelle, että ne tekisivät mitä haluavat, vaan että yhteisissä hankkeissa, jonka nimi on Eurooppa, saadaan tuloksia. Ja hankkeen nimi on kasvu ja työpaikat. Ei hanke koske sitä, että kaupunkeja hallinnoitaisiin paremmin. Sehän on niin oma asia. Vaan pitää olla eurooppalaista erityistä asiaa. No sitten tässä on mielenkiintoisiakin kohtia. Mehän olemme tästä myös jo keskustelleet, että kuudet, kuudes koesiokertomus ei sisällä paljonkaan analyysiä. Viides oli hyvä. Voitteko tästä sanoa jotain? Miksi näin on? Ehkä olettekin sen nähnyt, nämä erot. Niin. Puheenjohtaja mainitsi aloissa tämän alueiden komitean. Tiedän, että alueiden komitea, että sielläkin on te, ollaan tekemässä aluehallintomietintöä. Tehän puhutte tästä marginalisointina politiikoille. Se on meneillään. Voidaan joskus puhua myös uudelleen kansallistamisesta. Ja sen vaikutuksiin täytyy kiinnittää huomiota. Raportissa sanotte, että se on sen vuoksi, kun on eurooppalainen ohjausjakso. EU 2020, te sanotte, että se on erityisesti kansallista. Ruosin kanssa meillä on mietintä, jossa edelleen uskomme alueellisen ulottuvuuden. Eli voiko joku sanoa alueellisen kohesion tulevaisuudesta? Tämä niitä asiantuntijat täällä olette. Sanokaa minulle, onko se hankala, jos ei ole selvää lisäarvoa, niin voidaan sitten paremmin sanoa, että jatketaan temaattisen keskittämisen kanssa. Viimeinen huomio näistä luvuista OECDltä nähtiin kokonainen kirjasto eri tilanteita. Mutta siellä kauempana oikealla 10 prosenttia rahasta käytetään Kreikassa alueella, tai alueet käyttävät, jos ymmärsin oikein. Ja voitteko sanoa, että jos suurempi osa budjetista alueelliseen integroituun politiikkaan tuo enemmän tuloksia kasvussa ja työpaikoissa, koska muuten vain keskustellaan yhteistyömalleista, hallintamalleista – mutta jos se ei toimi ja tuo meille lisää kasvua ja työpaikkoja seuraavan 20 vuoden aikana, niin tilanne on edelleen hankala. Eli onko suhdetta sen välillä, että on vahvempi hajautettu hallinto, kuten Saksa ja tuloksen kanssa? Sitä tässä tutkimme tänä iltapäivänä. Minä tässä nyt esitän kysymyksiä. Kiitoksia. Tiedän, että olette valmiita vastaamaan, mutta Otetaan nyt kaikki kysymykset ensin ja sitten saatte vastauspuheenvuoron. Etheridge seuraavaksi, olkaa hyvä. Thank you, mine, mine... Kiitoksia. Meillä on täsmällisiä kysymyksiä. Tässä oli alustuksia nyt, jotka liittyvät aluehallintoon, kohesioon ja miten asioita voidaan yhdistää. Erityisesti haluaisin kuulla tästä Englannin West Midlandsin alueesta, jota itse edustan – siellä suunnitelma nyt sitä, että olisi yhdistetty hallinto koko West Midlandsin alueella. Ja siellähän nyt keskustellaan tästä vielä, ja siellä on paljon kiistoja tähän liittyen. Katsoisitteko, että tällainen yhdistetty hallinto, jossa on mukana seitsemän neuvostoa, ja jota nyt ollaan perustamassa, siinä on mukana kolme kaupunkiakin. Tarkoittaisiko se teidän mielestänne, että tämä on myönteinen askel kohti EUn kohesiota ja aluehallintoa. Mutta sitten tähän liittyen vielä, olisiko mahdollista, että yksi tai kaksi näistä seitsemästä neuvostosta tällä alueella voisivat irtautua eri asioista, niin kuin tästä on keskusteltu omalla alueellani. Eli on nyt hyvä olla täällä, jotta saisin kuulla tästä nyt sitten hevosen suusta niin sanottuna. Eli miten te näette tämän asian, kun ajatellaan kohesiota? Ja Onko tämä asia, jossa on vain yksi malli kaikille, vai olla, voisiko tällaisessa yhdistetyssä hallinnossa olla vähän liikkumavaraa, ops in ops out vaihtoehtoja? Eli katsotteko, että tällainen yhdistetty hallinto, niin kuin West Midlandsin alueella on suunnitteilla, olisi hyödyksi, kun ajatellaan EUn aluehallintoa? Kiitos. Kiitos sitten Zeller. Oh, Kiitos puheenjohtaja ensinnäkin. Kiitoksia asiantuntijoille esityksestä. Ja että tämä kirjava kuva on nyt nähty, mikä meillä Euroopassa on. Mitä tulee hallintomalleihin? Mitä eri poliittisia tasoja eri jäsenvaltioissa on? Hyvin monitahoinen kuvahan se on. Paljon eroja. kun aiemmin olin kunnallispolitiikassa mukana, niin tiedän, että kansalaisia voidaan aktivoida aina silloin, kun ongelmat ovat heille konkreettisia ja ovat omalla kotipihalla. Siitä politiikka alkaa. Mitä korkeammalle sitten mennään hallintotasolla, niin sitä monimutkaisemmiksi asiat tulevat. Ja sitä myöden myös vaikeammaksi, että saadaan motivoitua ihmisiä. Ja Meillähän on poliittisesti eurooppalainen taso. Ne ovat sitten vieläkin hankalampia asioita siellä ja monimutkaisempia. Sen vuoksi kohdallisuuspolitiikka ja aluepolitiikka onkin keksitty, jotta voidaan luoda siltaa näiden välille, sulkea ympyrä ja että eurooppalainen politiikka saadaan jälleen ihmisten asiaksi paikan päälle. Ja siihen tietysti liittyy mahdollisuus, että Euroopan rahallisella tuella alueilla ja pienemmilläkin alueilla voidaan toteuttaa asioita, jotka eivät olisi mahdollisia omin varoin. Eivät olisi tai eivät ole. Ja nyt jos puhutaan niitä berliinistä tai Saksan itäosista, sitten verrattuna länsiosiin, niin 15 vuoden aikana on ollut kovasti vaikutusta, että Saksa on voinut kasvaa yhteen alueiden osalta. Ja enemmänkin. Mutta nyt kun on uusi tukikausi, niin siellä voidaan todeta joitakin asioita ja viimeisen 14 päivän aikana olen tässä käynyt konsultaatioita ihmisten kanssa, jotka ovat alueellaan kohesiopolitiikan osalta aktiivisia. Ja nyt yksittäisten Saksan jäsenvaltioiden osalta olen puhunut edustajien kanssa, että miten tähän liittyy myös Euroopan taso ja komissio ja sitten kaupunkien ja osavaltioiden paikalliset toimijat. Niin tästä voi kuulla, että nyt kohesio, kun ajatellaan koesiopolitiikkaa ja aluepolitiikkaa, niin niiden osalta, joita se pitäisi oikeasti koskea, niin siitä on tullut ihan läpinäkymätöntä. Kun puhutaan hallinnon yksi, yksinkertaistamisesta, niin nyt nämä säännöt, jotka komissiosta tulevat alueille, ja välittäville yksiköille ovat niin läpinäkymättäviä ja siihen kuitenkin liittyy niin paljon vastuuta, että paikallisen tasotyömiehet sanovat yksinkertaisesti, että ei näitä vaatimuksia voi enää täyttää. Ja kysymys on sitten se, että onko tämä tarkoituksella vai missä piilee syy näihin asioihin. Koska jos me emme voi ajaa kohesiopolitiikkaa enää aluepolitiikkana, kun osittain jäsenvaltiot käyttävät aluepolitiikkavaroja sit sitten täyttämään omia kansallisiin tason investointisuunnitelmia täydentämään, niin silloin koko politiikalta häviää sielunsa. Ja pitäisikö tätä sitten enää viedä eteenpäin näin? Ja mitä tulee sitten temaattisen keskittämiseen? Niin hyvä Lambrecht, tietysti tarvitsemme temaattista keskittämistä. että käytyy käyttää järkevästi ei käyttää niitä mihin tahansa. Mutta se, mitä tässä pelkään, niin sehän teen myös tähän, näin ainakin puhekumppaneideni mukaan. Komissio antaa alueille ja niille, jotka toteuttavat operaatiollisia ohjelmia, siis tavoitteet tulevat komission puolelta, eikä, eivätkä tavoitteet ole niitä, joita pidetään järkevinä aluetasolla. Ja asetuksesta, kun tehtiin päätöksiä, niin halusimme ottaa huomioon nämä pyynnöt alueelta ja olemme näitä, tätä teemaluettelua laajentaneet. Ja nyt komissio sitten näyttää, kun ajatellaan keskustelua alueiden kanssa, niin se ei näytä tätä keskustelua enää muistavaan, vaan komissio ajattelee nähtävästi, että se voi määrätä, mikä alueelle on tärkeää tavoitteen saavuttamisen kannalta. Mitä tulee sitten myös kaupunkeihin tai missä on alueellisia yhteen, yhteistoimijoita, yhteishankkeita, yhtymiä, joissa myös otetaan eurooppalaisia hankkeita, niin sinnekin tulee liikaa uusia vaatimuksia, hyvin yksityiskohtaisia, byrokraattisia vaatimuksia ja tässä usein teemana on korruption torjunta, mutta usein hankkeet ovat niin pieniä, ettei korruptio edes voi tulla kyseeseen. Niin mielestäni tässä nyt täytyy olla kovin varovaisia siinä ja kiinnittää huomiota siihen, että ei pilata sääntelyllä tällaista hyvää politiikan alaa. Ja juuri kun ajatellaan nämä, näitä eroja, joita Euroopassa on, kun Euroopassa on niin paljon erilaisia alueita, kuva on kovin kirjava, niin että kun ajatellaan rakennerahastojen ja kohesiorahastojen varoja, niillähän halutaan olla vahvistaa, antaa heille mahdollisuuksia, jotta Euroopan tuen kautta he voisivat sitten omia asioitaan itse hoitaa ja ratkaista ongelmia. Että tätä nyt sitten ei näillä niin metodeilla pilata. Koska jos alueet nyt luovuttavat eivätkä enää osallistu rakenneohjelmiin ja rakenteiden tukemiseen, niin 2020 ei enää tarvitse puhua koko asiasta. Mutta toivon niin, että tämä ei ole tarkoituksellista. Siis jos ajatellaan näitä toimenpiteitä, joita nyt asetetaan liikaa näille alueellisille toimijoille ja välittäville yksiköille. Kiitos sitten Vana. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää nyt näistä hyvin tiiviistä ja tietorikkaista esityksistä. Tämä on ensimmäinen tämän tyyppinen työryhmä tässä valiokunnassa ja tämä on hyvä innovatiivinen tapa syventyä johonkin aiheeseen ja oma ryhmäni hän oli juuri panostanut tätä tutkimusta ja on hyvä, että saimme nyt katsoa yleiskatsauksen näihin eri kokemuksiin ja hankkeisiin. Pari lyhyttä kysymystä Ensinnäkin näille kahdelle ensimmäiselle esittelijälle, Pömmälle ja Silmelille, te korostitte sitä, että ei ole mitään yhtä mallia, joka sopisi kaikille, se on selvää. Mutta onko kuitenkin jotain menestystekijöitä tai hyviä käytänteitä, joiden osalta sanoisitte, että tämä on esimerkki hyvästä hallinnosta ja toinen sitten huonosta hallinnosta ja millaisia kriteereitä te sovellatte tässä. Ja sitten toinen kysymys tämän alue- ja paikallistason toimijoiden voimaannuttaminen. Ja myöskin edellinen puhuja mainitsi tämän. Ja sitten viimeinen alustuksen pitäjä Van der Leck puhui jo tästä analyysistä, joka liittyy siihen, että näitä varoja myönnetään lähinnä poliittisesti eikä sisällön pohjalta. Ja tämä valiokuntahan juuri käsittelee tätä Eurooppa 2020 tavoitteita, ilmaston suojelua, kaupunkikehitystä, sen parantamista ja toteuttamista. Onko teillä tässä suhteessa suosituksia sen, siinä, miten alue- ja paikallistasolla voitaisiin parantaa tätä voimaanottamista? Niin, tiedän, että ilmaisin itseni aika epämääräisesti, mutta No nyt ei tule sana mieleen saksaksi. Siis tämä voimaannuttaminen. Ja se, että on tietoa ja oikeanlaista toteuttamista. Ja että aluetason tietotaito ja nämä otetaan huomioon sitten näissä aluerahojen käytössä. Kiitokset Bogovic. Poročilo za današnjo eh, ki mislim, Kiitokset. Kiitokset myös tämän päivän keskustelun järjestämisestä. Tämä on oikein kiintoisaa. Minulla on pitkä, pitkä kokemus pormestarin tehtävästä. Minä olen 13 vuotta ollut kaupunginjohtajana ja sitten olen ollut kansallisessa parlamentissamme ja nyt täällä, joten minulla on paljon kokemusta paikallisia alueyhteistyöstä kokemukseeni perustuen voin sanoa, että olen varma siitä, että paikallistasohan hallinnon hyvä järjestäminen takaa sen, että myös valtion kansallinen järjestelmä toimii hyvin. Ja jos tutkailen nyt tätä neljättä ja viidettä kuvaa, joka meille on näytetty, niin on hyvä huomata, että paikallistason hallintojärjestelmien koko on merkittävä tekijä tietenkin, mutta kuitenkaan se ei välttämättä suoraan korreloi alueen koon tai sen kehitystason kanssa. Joka tapauksessa merkittävää on tuossa viidennessä kuvassa kuitenkin juuri se, että huomioidaan läheisyysperiaate ja toissijaisuusperiaate ja ne maat, jotka näin tämän ovat parhaiten ottaneet huomioon, ovat parhaiten kehittyneitä kokonaiskuvan kannalta. Ja näin ollen sitten, jos tutkailen tuota toiminnallista tasoa ja sitä, miten voidaan alueet ja paikallistaso linkittää toiminnallisesti toinen toisiinsa parhaimmalla tavalla, niin päästään hyvin kiinnostaviin asiakokonaisuuksiin. On syytä löytää yhteisiä nimittäjiä näiden tasojen välille. Jos ajattelen valtion muodollista järjestystä, niin tietysti meidän täytyy sen rinnalla miettiä sitä, miten se suhtautuu aluetasoon ja miten käytännössä projektit ja hankkeet saadaan todella saatettua loppuun. Tilastoista pelkästään on vaikea nähdä, miten hankkeet on täytäntöön pantu. Ja tähän kohtaan on keskitettävä huomiota erityisesti. Ja todellakin kiinnittää huomiota enemmän varsinaiseen sisältöön, jotta voimme luoda tulevaisuuden kohesiopolitiikan kestävälle pohjalle. Tuon kohesiopolitiikka täytyisi nimenomaan olla keskiössä, koska kansalaisten pitää saada nähdä konkreettisia käytännönläheisiä hankkeita, jotka palvelevat heidän varsinaisia oikeita käytännön tarpeitaan. Se on myös unionin tulevaisuuden kannalta merkittävää. Kiitos Stefan Miltenburg. Very brief because we are... Kiitos. Puhun aika lyhy- lyhyesti, koska ehkä aika on loppumassa. Lyhyt kysymys aluehallinnosta. Siis sehän ei ole päämäärä itsessään, ja niistä tätä varmaan kysyi, että miten mielestäni voisi olla niin, että se voisi todellakin myötä vaikuttaa Eurooppa 2020-strategiaan niin, että keskitytään kestävään kasvuun ja työpaikkoihin. Toinen kysymys, mitä tässä tämä raportti on, mutta en näe mitään, mikä liittyisi älykkäisiin erikoistumistrategioihin. Voisitteko selittää jotain siitä, että mikä on oikea skaala aluehallinnolle? ja sitten hallinnoijien kyvy, ky, kyvystä saada aikaan todellakin hyviä strategioita alueellisesti, jotka perustuisivat tähän älykkääseen erikoistumiseen. Ähm. Kiitoksia näistä kysymyksistä. Minäkin haluaisin esittää tämän tyyppisen kysymyksen, koska me jatkamme tätä keskustelua tämän päivän jälkeen vielä keskenämme, koska itse voimakkaasti tuen alue- ulottuvuutta kohesiopolitiikassa. Uskon, että alueellinen lähestymistapa on juuri se, joka antaa meille kansalaisia lähempänä olevia tuloksia. Ja toisaalta on sitten tällainen kansallistamisnäkemys, kuten mainitsitte monissa ohjelmissa. Eli kiitoksia näistä alustuksista ja nyt tässä teille tuli sitten kysymyksiä. Onko vielä muita kysymyksiä? Ei. Eli, jos voisitte vastata. Kiitoksia näistä mielenkiintoisista ja rikkaista kysymyksistä. Minä aloitan ja sitten Sabine voi täydentää niitä. Aluksi se, mitä Fanny sanoi. Minä täytyy olla selkeitä kun puhumme ensinnäkin hanketasosta, meillähän oli täällä Flanderin esimerkki, eli kun on hanke ja hallinnoidaan hanketta, niin ne ovat hyvin hankalia asioita. Sääntöllähän on tiukkaa ja tähän vaaditaan tietynlaista taitoa, mutta raportissa katsottiin enemmän tätä poliittista tasoa ja näitä yleispuitteita, eli me emme katsoneet näitä hankkeita sinänsä, ja tämä selittää myöskin osan näistä kysymyksistä. Eli kun katsotaan, miten nämä poliittiset puitteet ovat muuttuneet, ja halusimme nähdä, ovatko nämä muutokset johtaneet suurempaan aluehallintoon ja kuitenkin lähentäneet asioita alueen paikallistasolta ja myöskin kansalaisten suuntaan. Ja tässä, tästä on käyty sisäistä keskustelua, eli nämä aiheisiin pohjautuvat hankkeet ja sitten tuloksiin pohjautuvat hankkeet. Jos katsotaan pelkästään aluehallinnon näkökulmasta asioita, niin sitten riskinä on se, että siinä supistetaan näitä sidosryhmiä ja viedään sitä kauemmaksi päätöksentekijöistä. Eli tässä on ristiriitaiset tavoitteet, eli riippuen siitä, mitä halutaan, niin voi sitten perustella asioita suuntaan tai toiseen. Eli raportissa katsotaan tätä aluehallintoa, siinä sovelletaan tätä logiikkaa, mutta mutta meillä on käyty sisäistä keskustelua tästä. Eli mikä on poliittinen painopistealue, sitä sitten painotetaan enemmän. Ja sitten Eurooppa 2020-hanke. Siinähän ei ole mitään voimakasta alueellista ulottuvuutta tai aluehallinnon ulottuvuutta sen muotoilussa, mutta sitten täytäntöönpanossa siinä hyvin voimakkaasti korostetaan sitä, että asiat tehdään paikan päällä. Eli tässä nyt on tietty heikkous, jotta saataisiin sitoumusta alueen paikallistasolta, jota tarvitaan, jotta olisi hyvä täytäntöönpanoa. Ja Van puhui tästä jaetusta näkemyksestä ja 2020 tähän hankkeessa, hän pitäisi olla tällainen eurooppalaisten yhteinen hanke, niin sitten kun laaditaan näitä suunnitelmia, niin siinä pitäisi muistaa nämä ulottuvuudet. Minulla nyt ei ole mitään ratkaisumallia tähän, mutta on kuitenkin tapa saada mukaan alue- ja paikallistason sidosryhmät voimakkaammalla tavalla, kun laaditaan tai tarkistetaan näitä suunnitelmia, jotta olisi parempi jaettu näkemys ja parempaa aluehallinnollista näkemystä tässä laadinnassa. Ja se auttaa sitten myöskin täytäntöönpanossa sitten myöhemmin. Eli me olemme yrittäneet nähdä asiat todellakin aluehallinnon näkökulmasta ja ainoastaan sieltä. Ja sitten on useita asioita, joita voidaan katsoa eri näkökulmista ja sitten tosiaan voidaan saada aikaan erilaisia johtopäätöksiä ja sitten poliittisella päätöksentekotasolla täytyy sitten katsoa, kumpi sitten on tärkeämpi. Sitten oli tämä West Midlandsin kysymys, eli kun yhdistetään viranomaistasoja yhdeksi alue, alueellisemmaksi viranomaistasoksi. No, täytyy myöntää, että minä tiedän hyvin vähän West Midlandsin alueesta, eli sanoisin kuitenkin, kuten OECDn kollega sanoi, tämä toiminnallinen puoli. Eli millaisia haasteita on, millaisia toiveita on, kun katsotaan kaikkia näitä kuntia, jotka ovat mukana tässä yhdistelmässä. Ja niiden täytyy sitten tehdä yhteistyötä, jotta voidaan katsoa näitä kehitystarpeita alueella. Ja sitten on varmaan ihan järkevää yhdistää voimavaroja. Jos nyt ajatellaan tätä toiminnallista puolta, kehitystarpeita ja millainen hallinnollinen rakenne olisi paras näiden asioiden lähestymiseen. Ja sitten on kaikenlaisia keskusteluita siitä, kuinka paljon pitää toimia muodollisesti tai epämuodollisesti. Tästä keskustellaan paljon Euroopassa ja OECDstähän todettiin, että tässä on paljon poliittista yhteistyötä, se on yksi tapa ja tässä on erilaisia tapoja lähestyä asioita. Sitten hyvät käytänteet ja nämä menestyskriteerit. Tässä on paljon mielenkiintoisia hyviä käytänteitä. En nyt haluaisi käyttää termiä parhaat käytänteet. Kun puhutaan hyvin laajasti aluehallinnosta, niin sanoisin, että jos katsotaan tosiaan näitä kehitystarpeita selkeästi. Sehän on ennakkoedellytys, jotta tämä toimisi hyvin. Ja sitten nämä kunnon oikeat sidosryhmät täytyy ottaa mukaan. Sitten voidaan saada aikaan yhteinen näkemys ja saada aikaan jotain yhdessä. Ja silloin ollaan lähempänä tätä hyvää käytännettä. Ja tässä tuli kaksi esimerkkiä mieleen. Ensinnäkin Tukholman alueelta. Siellähän on paljon kehitysasioita jotka liittyvät siihen, että aluepaikalla on paljon toimivaltaa. Mutta jotta asiat voidaan ratkaista, niin ne pitää toteuttaa aluetasolta, koska se, mitä tapahtuu yhdessä kunnassa, vaikuttaa myöskin toiseen. Eli ei voida ajatella vain omaa tilannetta. Eli aluetaso Ruotsissa on ollut aika heikko toimivaltuuksien osalta, mutta mitä voidaan tehdä, jotta kunnat ymmärtäisivät tämän ja sitten Tukholman alueella mietittiin näitä asioita ja siellä luotiin tällainen Eurooppa-peli. Eli siellä on eri kehitysalueita, jotka ovat tärkeitä alueilla ja eri hallinnon tasoja. Siellä on seitsemän eri hallinnon tasoa. Ja siellä katsottiin eri hallin, näitä eri haasteita ja ratkaisuja. Ja kaikki sidosryhmät sitten tulivat keskustelemaan ja pelaamaan tätä peliä ja ymmärsivät sitten, miten asiat vaikuttavat toiminsa. Sitä tehdään tuolla, vaikuttaa tänne ja toisinpäin. Ja sitten aluksi ihmiset eivät suhtautuneet siihen vakavasti, mutta vähitellen ymmärsivät, että hetkinen, tässä nyt opittiin jotain, eli miten toimintamme liittyvät yhteen kansalliselta tasolta ihan alatasolle ja kaikilla politiikan aloilla. Ja sitten alettiin muuttaa asioita ja kun tätä peliä oli sitten pelattu, niin sitten viranomaiset lisäsivät uuden tavoitteen, eli sillä oli välitön vaikutus. Eli se, että miten voidaan luoda foorumi, jolla voidaan puhua vapaasti ilman, että on näitä valtataisteluita, joita usein on muodollisissa kokouksissa. Ja sitten toinen esimerkki. No Romaniahan nyt ei ole maa, jossa olisi mitään vahvoja hallintoperinteitä. Ja tässä nyt ongelmana oli maahanmuuttajat, jotka tulivat Timisoaraan lähellä EUn ulkopuolelta. Ja heillä oli paljon ongelmia hallinnossa ja he eivät oikein pystyneet lähestymään hallintoa. Ja sitten kansalaisjärjestö vuosien aikana yritti kerätä sidosryhmiltä tietoja, jotta voitaisiin katsoa, miten maahanmuuttajien elämää voitaisiin helpottaa, miten he voisivat saada koulutusta, miten he voisivat hakea töitä ja kaikkea, mitä tarvitaan. Ja sitten sitten kansallisjärjestö menestyi niin hyvin, että tämä ei enää koskenut vain Timisoaraan, vaan sitä kopioitiin sitten muualla Romaniassa. Ja sitten puhuttiin jo lainsäädännön muuttamisesta kansallisella tasolla, jotta nämä asiat olisivat mahdollisia. Eli nämä ovat pieniä yksityiskohtia, mutta tämä on hyvin hankala prosessi. Täytyy katsoa, millaisia tarpeita on eri sidosryhmillä – ja näiden kahden välisen ero osoittaa, että täytyy tosiaan mukauttaa toimintaa. Eli tällä Ruotsin mallia ei voi soveltaa Romaniassa tai toisinpäin, vaan täytyy katsoa, mikä on tilanne paikan päällä. Ja tämä johtaa sitten tähän voimaannuttamiseen, miten ihmisiä voidaan voimaannuttaa. Ja näissä tutkimuksissa en ole nähnyt mitään laukaisinta. Halutaan vain vähentää näitä esteitä, joita on. Ja kuten Romanian edustaja sanoi, että jos ovesta ei pääse rakennukseen, niin sitten täytyy mennä ikkunan kautta. Eli täytyy myöskin vähän mukauttaa mentaliteettia, eli ihmisten ei pidä antaa periksi, jos he katsovat, että jotain täytyy muuttaa. Ja sama koskee Tukholmaa, se joka aloitti tämän pelin. Häntä tietysti aluksi pilkattiin, kun pelattiin tällaista peliä, mutta sitten hän onnistui kuitenkin muuttamaan asioita rakennerahastojen osalta. Eli tätä instituution kautta voisi toteuttaa. Ja hyvä organisaatioalue paikallistasolla, se liippuu tietysti kansallisesta tilanteesta – mutta hallintoprosessit eivät rajoitu ainoastaan julkiseen tahoon, vaan siellä on myöskin muita sidosryhmiä. Ja silloin voi olla paljon laajempi näkemys tästä. Ja sitten tämä älykäs erikoistuminen. Tästä nyt ei ole puhuttu tässä raportissa, mutta tiedän, että tästä keskustellaan hyvin paljon tällä hetkellä. Ja nyt on paljon älykästä erikoistumista ja strategioita, jotka ovat hiukan kopioituja asioita alueiden välillä, mutta jos katsotaan niitä todella hyviä, niin ne ovat todella paikallisella tasolla räätälöityjä. Eli mitä edellytyksiä on innovaatiolle, millä alueella on hyvä pohja jatkaa työtä, missä on oikeat sidosryhmät, jotta niitä voidaan voimaannuttaa. Ja kun katsotaan nyt mitä on, eikä vain mietitä sitä, että nämä asiat ovat nyt muodikkaita, niin Meillä oli italialainen tapaus yhdessä vaiheessa ja ihmiset palasivat maatalouteen. Ja se ei ole pitkällä aikavälillä älykästä erikoistumista, mutta he erikoistuvat siihen niin paljon, että he ovat nyt maailman johtavia tietyillä teollisuuden aloilla. Eli meidän täytyy muistaa jokaisen alueen erityispiirteet ja sillä tavalla voidaan sitten siirtyä älykkääseen erikoistumiseen. Ja ehkä Sabine voi tästä vähän vielä täydentää. Try. I think that was rather comprehensive. Kiitos. Niin, tämä nyt oli varmaankin aika kaiken kattava monen kysymyksen vastaus, vaan muutamaan kohtaan vielä puuttuisin, mikä tuli vielä mieleeni me olemme keskustelleet tosiaan asioista ja sanoneet tästä keskittymisestä, ettei se ole sinänsä huono asia, niin kuin Zeller sanoi, niin kyse on varojen keskittämisestä alueen tarpeiden mukaan, ja se on tietysti järkevämpää kuin se, että sanotaan, että tämä ja tämä ja tämä on nyt pakko täytäntöön panna Eli jonkunlainen järkevä systemaattinen keskittäminen ainakin minun mielestäni on hyvä ajatus. Ja sitten kun kysyitte tuosta liittovaltiotasosta ja varsinaisista tuloksista, kun me noudatamme tuota toissijaisuusperiaatetta, niin eihän sitä nyt ole vain huvin vuoksi keksitty se on, sen tarkoitus on tuoda asioiden ratkaisua lähemmäs kansalaisia ja todellakin siihen suuntaan, missä on paras taso ratkoa nämä ongelmat, mutta ei se kuitenkaan tarkoita, että tuo federalismi olisi sitten paras tai sitten paikallistaso olisi aina paras. Me tarvitsemme molempia muotoja ja toissijaisuusperiaate tietysti toimii ainoastaan silloin, kun on kapasiteettia käyttää sitä, eli ei paikallistaso aina ole paras mahdollinen tapa, jos kapasiteettia ei ole olemassa. Tämä liittyy tietysti varojen jakoon ja myös moniin moniin muihin eri tekijöihin. Ja sitten puhuitkin näistä avaintekijöistä, avainmenestystekijöistä tässä itse esittelyssäkin puhuit aika paljon tuosta johtajuudesta ja eri toimielimiin liittyvistä tekijöistä ja järjestäytymiskysymyksistä. Ja luulenpa, että kun teimme tutkimuksen monitasoisesta hallinnosta, tuota 2020 Euroopan hanketta varten. No siellä ne on luetteloitu, mutta en muista niitä aivan täysin nyt yksi kaksi, mutta kyllä tuo tutkimus on julkaistu. Eli meidän täytyy miettiä juuri sitä, miten me saamme voimaannutettua kansallistason, paikallistason ja täytyy muistaa, että kaikilla tasoilla on oma tehtävänsä ja nuo korkeammat tasot voivat auttaa voimaannuttamaan noita paikallistasoja ja tietysti siihen kuluu aikaa ja täytyy todellakin käyttää kaikki kapasiteetti ja sitten täytyy myös olla kärsivällinen, mutta ei mitään voi kuitenkaan pakosta saada aikaan. Tämän täytyy tapahtua vapaaehtoisesti myös on, jos joku kuntataso tai mikä tahansa muu taso ei oikeastaan halua ryhtyä toimiin, niin ei sitä myöskään sellaiseen voi pakottaa. 2020 Eurooppaa-hanke on nähty meidän piirissämme ainoastaan monitasoisena hallintojärjestelmänä, mutta kun katsomme eri tasoja ja eri tapauksia, niin kyse on itse asiassa pitkälti alueellisesta hallintotasosta, kun kiinnitettiin huomiota erityisesti juuri alueellistasoon ja sitten paikallistasoon ja niiden tarpeisiin ja nähtiin asia pitkän aikavälin tähtäimellä. Ja ainakin joissain tapauksissa lopulta tulokset olivat toisenlaiset kuin aluksi ajateltiin. Ja erityisesti tässä me mietimme energiatehokkuuspolitiikkaa varsinkin ja aika usein eri, eri tekijät eri toimijat eivät edes tienneet, miten tämä liittyy 2020-hankkeeseen, mutta oli kuitenkin merkittävää ryhtyä toimiin. Ja eri ohjaustasoja tässä oli, oli eri e- Euroopan unionin tason asiakirjoja, mutta myös paikallistason ja kansallisen tason asiakirjoja, eli ei välttämättä tarvinnut ottaa suoraa tuota Euroopan tason strategiaa, vaan soveltaa sitten siitä kehitettyä aluetasoa. No niin, nyt päätän puheenvuoroni tähän. Thank you for stopping. Kiitoksia, että päätitte nyt tähän, koska saat saatte nyt korkeintaan kaksi minuuttia, jos teillä on vielä jotain sanottavaa. Suman. One issue I would like to mention is Yksi asia, jonka halusin mainita, on kysymys, joka tuli esille muutamaan otteeseen, että miten paikallishallinto liittyy Eurooppa 2020 tai ylipäänsä kasvuun. Mielestäni vastaus on itse asiassa aika selkeä ja tärkeä asia. Nyt jos tarkastellaan metropolialueita Euroopassa, niin noin puolet PKT tuotetaan niissä Euroopassa. Jos tarkastellaan sitten yhteystä metropolialueiden hallinnon välillä ja niiden tuottavuuden välillä, niin siinä on selvä yhteys. Eli metropolialueet, joilla on oma hallinto, jossa koordinoidaan eri kuntien työtä, niin niissä on paljon suurempi tuottavuus kuin alueilla, joilla metropolihallintoa ei ole olemassa. Ero on 50 prosentin luokkaa. Ne nyt tosin osaa sitä sanan lukua tarkasti, mutta siis sitten jos muistetaan, että puolet Euroopan pkt niillä tuotetaan, niin sitten siitä tulee aika valtavia lukuja. Eli yhteys on kovin suora paikallishallinnon ja kasvun välillä keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Ehkäpä toinen pointti, jonka haluaisin esittää, niin liittyy oikeaan keskittämisen tai hajauttamisen tasoon. Eli mitä nyt näemme, kun tarkastelemme aluehallinnon rahankäytön määrää, niin ne maat, joissa aluehallinnossa käytetään paljon julkisista menoista, Niillähän on paljon hallintokapasiteettia myös näissä maissa. Ja nyt jos tarkastelemme sitten maita, joissa on hyvin vähän julkisia menoja aluehallinnossa, niin ne ovat taipuvaisia siihen, että niillä on vähän hallintokapasiteettia. Ja tietysti nämä maat ovat myös sellaisia, jotka eivät pärjää muutenkaan taloudellisesti hyvin. Mutta mutta ei se auttaisi niitä, jos vain paljon vastuita siirrettäisiin alueelliselle tasolla ilman, että oikeasti hallintokapasiteettia etukäteen parannettaisiin. Eli täytyy tarkastella hallintokapasiteettia aluehallintotasolla ensin. Ja jos todellakin sitten haluamme hajauttamista lisätä ja antaa aluehallinnoille enemmän valtaa. oecd näkökulmastahan se on oikeastaan jotain sellaista, jota yleisesti ottaen tuetaan, mutta on siis tärkeää, että aloitetaan siitä, että yritetään parantaa niiden hallintokykyä aluehallinnoissa. Ei voida yksinkertaisesti vain siirtää vastuita ja määrärahoja sille tasolle ilman, että että hallintokyvystä huolehditaan sillä tasolla ensin. Kiitos. Mr. Van der Leck, Kiitoksia sitten Van der Leck. Haluatteko puhua vielä, siis puhumme jatkuvasti alueesta, mutta niin, kaksi minuuttia. Niin, olen ihan tottunut tähän, kiitos. Eli kolme huomiota vielä tähän täydennykseksi kollegoiden vastauksiin. Ensinnäkin Meillä on kokemusta näistä asioista, jotka liittyvät hallinnollisten rakenteiden uudistamiseen. No, tässä tapauksessa jossain vaiheessa tulimme johtopäätökseen, että kun käynnistetään keskustelu tästä, niin se ei olisi järkevää. Ja mietimme, että kuka muodostaa alueen. Ja me vielä katsomme, että kyse on julkis hallinnosta, joka muodostaa alueet, mutta se ei oikeastaan pidä paikkaansa, koska ihmiset ja yksityiset investoijat muodostavat nämä alueet, ja ehkä se on ihan hyvä. Eli ehkä ei pitäisi aina yrittää valvoa tätä monimutkaisuutta alueilla, ajatellen hallintorakenteita. Ja olen hiukan eri mieltä kuin OECDn kollega. Ei ole mitään yhtä alueen toimintaa, vaan siellä on erilaisia toimia, jotka limittyvät, joten niitä ei aina pidä yrittää hallinnoida, vaan pitää miettiä enemmän verkostoituneesti, ja me olemme tehneet juuri näin. Ja sitten toinen asia, josta halusin puhua, tämä hallinnollinen kapasiteetti. Omasta kokemuksestani voin sanoa, että kyllä Tämä on hyvin tärkeä ennakkoedellytys. Olen nähnyt uudelleenjärjestelyitä omalla alueellani viimeisen 10-15 vuoden aikana. Ja olen huomannut, että kun luodaan kulttuuri, jossa virkamiehet ja ihmiset voivat kehittää ajatuksia ja ottaa vastuusta ja johtaa näitä hankkeita, niin kyse on kokemukseni mukaan siitä, että se on tarpeellista – ja kyse on ihmisistä ja siitä, että ihmisillä jotain mahdollisuuksia. Eli tätä nyt on vaikea hoitaa rahoituksen kannalta, koska kyse on hallinnoista ja kulttuurista, julkisista organisaatioista, niihin on aika vaikea puuttua. Ja sitten viimeinen asia, eli kuinka tärkeä sisältö on. No, minä todella uskon, että aluekehitys ja alueellinen kohesiopolitiikka pitää yhdistää sisältöön. Ja jos on yksi asia, joka tekee alueellisesta kohesiosta tai aluepolitiikasta erilaisen, se on juuri se, että kyse on aina yhteiskunnallisista tavoitteista ja siitä, että yhdistetään ja löydetään lisäarvoa yhdistämällä näitä eri lisäarvoja. Eli Van Nistelrooy puhui asiasta, jota olen samaa mieltä. Eli kasvun ja työpaikoja pitää olla ytimessä, mutta kun ajatellaan alueiden kehitystä, niin meidän täytyy yhdistää myöskin tämä ilmastonmuutokseen, energiatehokkuuteen, jotta voimme saada aikaan todellista lisäarvoa, kun luodaan kasvua ja työpaikkoja. Ja ehkä tämä on myöskin ydin siinä, mihin aluepolitiikan pitää keskittyä. Tässä yhdistyy niin moni asia, että kyse ei ole vain aluekehityksestä tai yhdestä hankkeesta sinänsä, vaan siitä, miten hallinnoidaan eri hankkeita ja miten niitä yhdistetään – ja ainakin tämä on se, johon me panostamme. Kyse ei ole näistä investoinneista sinänsä, vaan siinä, miten ihmisiä saadaan yhdistettyä, koska ihmisten pitää uudelleen miettiä näitä yksittäisiä hankkeita ja ajatuksiaan. Ja tämä on yksi lisäaskel kohti yksityisiä investoijia, koska heitä pyritään tekemään jotain lisää verrattuna siihen, mitä ajattelivat aluksi, jotta saataisiin aikaan yhteiskunnallista lisäarvoa. Eli päätän nyt tähän. Kiitos. Thank you very... Kiitoksia. Haluaisiko komission edustaja vielä sanoa jotain? Niin, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Ihan lyhyesti. Kiitokset kutsusta. Komissio todellakin arvostaa mainiota yhteistyötä tämän valiokunnan kanssa haasteista. Kiitos tämän päivän tapahtuman järjestämisestä. Me olemme kuulleet kolme hyvin kiinnostavaa esitystä ja keskustelua. Ja minä voisin seuraavat sanat vielä lisätä. Selventäisin tähän muutaman luvun ohjelmistamme. Ehkä ne tukevat teidän tietojanne ja löytöjänne. Tässä ensimmäisessä esityksessä sanottiin, että korvamerkitty rahoitus saa aluehallinnon ajatuksessa suuremman painon ja haluaisin selventää tätä. Eli nämä ovat välineitä ja puolestaan sitten tuo kestävä kehitys on velvoite, joka jäsenvaltion täytyy täytää, täyttää ja sille täytyy koromerkitä rahoja siis kestävään kehitykseen jokaisen jäsenvaltion. Tämä on noin 4 prosenttia ja tämä varmasti tätä varmasti kannattaa arvioida tulevien vuosien aikana. Ja sitten vielä huomauttaisin, ettei kaikki neuvottelut ja kaikkien jäsenvaltioiden kanssa ole vielä lopussa, mutta luvut sen enempää tuskin muuttuvat. Eli jokaiselle jäsenvaltioille kestävään kehitykseen on ylittänyt tuon 5 prosentin, joka alkuperäisessä asetuksessa oli, eli noin 7,58 prosenttia on kyseessä. Se on oikein hyvä suhteessa siihen, mitä odottelimme. Ja sitten täytyy myös muistaa, että kyse on vapaaehtoisista välineistä eikä niitä ole pakotettu millekään jäsenvaltiolle, mutta jäsenvaltioista kuitenkin näitä välineitä käytetään eri alueellisiin haasteisiin, samoin kuin tutkimusvälinettä. Ja tästäkin on mahdollisuus saada hyviä synergioita eri rahastojen välillä unionin alueella. Eli tätäkin varmaan voidaan sitten arvioida tulevien parin kolmen vuoden aikana. Ja kiitokset, että sain myös esittää puheenvuoroni. Kiitoksia. Eli päätämme tämän keskustelun tähän. Tämä oli esityslistan ensimmäinen kohta tänään. Sitten siirrymme seuraavaan kohtaan. Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2016, kaikki pääluokat. Ja valmistelija on Spiraki, hän on paikalla. Ja tiedätte, että komissio hyväksyi arviot vuoden 2016 osalta toukokuussa ja konsolidoitu budjetti hyväksyttiin sitten sitten 24. kesäkuuta. Ja otsakkeessa 1b maksumäärärahoihin on ehdotettu lähes 51 miljardin lisäyksiä ja maksumäärärahoja 49 miljardia. Rekivaliokunta tekee lausunnon vuosittain selitetään Euroopan parlamentin kantaan EUn budjettiehdotuksista ja budjettivaliokunta on asiasta vastaava valiokunta. Tänään Spiraki, valmistelijamme, esittelee lausuntoluonnoksensa kaikista näistä asioista. Ja määräaika tarkistusten jättämiselle on maanantai 27. heinäskuuta kello 17. Eli jos me saamme tarkistukset 27. heinäkuuta mennessä, niin voimme sitten äänestää kokouksessamme 17. syyskuuta. Ja budjettivaliokunta äänestää 12. ja 13. päivä lokakuuta. Eli lausuntomme sitten otetaan huomioon budjettivaliokunnassa. Ja tähän keskusteluun on varattu tunti. Ja nyt sitten puheenvuoron saa Spiraki, ja täällä on varjoesittelyitä, ja myöskin komission edustaja Regio pääosastosta, eli voimme käynnistää tämän keskustelun, eli Spiraki, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat, minä olen tehnyt työtä asian eteen muist, vuoden 2016 talousarvion eteen ja erityisesti kyse on aluekehityksestä. Tämä on nyt sinänsä hyvin hyväksytty, mutta tässä oli muutamia kohtia, jotka täytyy ottaa vielä uudelleen tarkasteluun. Erityisesti tuo maksujen toteuttaminen ja miten voidaan estää ongelmat tulevaisuudessa. Ja minä olen havainnut, että vuoteen 2015 nähden summa, summat ovat kasvaneet siinä tapauksessa, että tuo, no, tuo jaetaan kaiken kattavalla tavalla ja on jännittävää nähdä, että maksumääräraha vuodeksi 2016 on muuttunut vuodesta 2007-2013 ohjelmiin nähden toisin kuin 2014-2020. Ja tämä merkitsee nousua maksumäärärahoissa suhteessa vuotisiin 2007-2013. 2014-2020 maksut ovat myöhästyneet ja tämä kiinnittää huomiota nyt tässä kiinnitän huomiota sitten maksujen maksamattomiin maksuihin. Ja minun mielestäni tämä komission ehdotus todellakin osoittaa nyt hivenen mahdollisuuksia parantaa täytäntöönpanoa ja makrotaloudellista valvontaa. Minä haluan kiittää yhteistyöstä ja tästä kolmikantaneuvottelusta vuoden, vuoden 2016 talousarvion hyväksymiseksi. Kiitoksia sitten edustaja Von, joka on Von, varjoesittelijä. Kiitos, kiitos esittelijälle myös ehdotuksista, jotka ovat aika lyhyet, mutta kuitenkin tärkeät ja myöskin asian kannalta merkitykselliset. Hän otti esille 4 prosentin maksujen pienenemisen yksi B-otsakkeessa. Tietysti komissio on varmaan tehnyt omat arvionsa ja analyysinsä tarpeista, mutta kyllä täytyy vähän epäillä, että onko 4 prosenttia yksi b tarpeeksi rahoitusta, että tarpeeseen voida vastata ensi vuonna. Tätä pitää kyllä seurata. Ja kuten esittelijä mainitsi, niin maksamattomat maksut on asia, josta on monen otteeseen keskusteltu. 20 miljardia viime vuonna maksamattomia. Komissio sanoi, että 2 miljardia tämän vuoden lopussa. Täytyy kysyä, että miten tähän on päästy, että tämä on vähentynyt, koska maksuille on vielä kysyntää ja olisi mielestäni hyödyllistä saada vähän esimerkkejä maksamattomien maksujen aiheuttamista ongelmista. Komissio on kertonutkin ongelmista, mutta myöskin alueelta on esimerkkejä, jossa järjestöt ja yritykset eivät saa niitä rahoja. Tai ainakin ne tulevat myöhässä, kun maksuissa on vajausta. Sitä pitäisi tarkastella myös. Kaksi muuta kohtaa vaan halusin esittää. Eivät ole lausunnossa, mutta keskustelisin niitä äh, esittelijän kanssa tämä ydinrahoitus co-financing, niin tämän ydinrahoituksen löytäminen on ongelma joissakin jäsenvaltioissa, että ongelmat voisivat jatkua. Ja sitten tämä FC-uusirahasto, sen tietysti pitäisi täydentää rakennerahastoja, mutta täytyy varmistaa, että se niitä tekeekin ja varmistaa, että on yhteyksiä, missä mahdollista. Mutta näiden, mutta yleisesti ottaen olen esittelijän ehdotuksiin tyytyväinen näitä lukuun ottamatta. Kiitos. Haluatko muut kollegat puheenvuoron? Sklerk. E, poštovane kolegice i kolege, e, cijela Euro... Kiitoksia. Koko Euroopan unioni erityisesti nyt yrittää saada aikaan kasvua ja luoda työpaikkoja varsinkin nyt kun ajatellaan, mikä on Kreikan tilanne. Olen iloinen siitä, että voin tukea valmistelijan kantaa. Me todella tarvitsemme kasvua ja työpaikkoja. Meidän täytyy kiinnittää erityishuomioita siihen, miten käytetään julkisia varoja, ja meidän täytyy yrittää saada aikaan laadukkaita tuloksia. Jotta todellakin pääsemme kaikkiin tavoitteisiimme, meidän on varmistettava, että varat ja maksut hoidetaan ajallaan, mutta kerääntyneet maksut voivat kuitenkin vaarantaa hankkeiden toteutumisen. PK-yritykset ja paikalliset hallinnon tasot ovat hyvin haavoittuvaisia tässä mielessä, ja jos he eivät saa maksuja, niin ne eivät pysty toteuttamaan hankkeita. Ja siksi katsomme, että pitäisi kiinnittää enemmän huomiota siihen, että ratkaistaan tämä hyvin tärkeä ongelma. Kiitoksia sitten Jakovčić. Kiitän puheenjohtaja. Niin, äskeinen puhuja oikeastaan aika pitkälti jo vei sanat suustani. En siksi ryhdy toistamaan hänen sanojaan, näin voitamme muutaman minuutin. Minä tuen Spirakin esittämää, mutta kiinnittäisin huomiota pieneen yksityiskohtaan spirakin ja Voanin suuntaan. Meidän täytyy miettiä sitä, keskusteltuamme asiasta myös valiokunnan puheenjohtajan kanssa. Tuo, voitaisiin, voisimmeko me ottaa tuon Adrian meren strategian myös mukaan tähän. Tästä tietysti keskustellaan myös syksyn alussa, mutta olisi syytä korostaa tätä nyt jo, jotta tuo strategia voitaisiin todella saada täytäntöönpanemaan ja näin olisi sitten varoja jo käytössä samantyyppisesti kuin muissakin, muillekin strategioille näitä varoja on määrätty. Eli tätä voitais, voisimme ryhtyä nyt jo miettimään tulevaisuutta silmällä pitäen. The floor is yours. Kiitos, madam Grazie, grazie, presidente. Kiitoksia, puhemies. Haluaisin kiittää Spirakia tästä työstä ja olen myöskin huolissani siitä, miten 4 prosenttia on vähennetty maksumäärärahoja otsakkeesta 1. Tässä puhutaan 49 miljardista vähemmän verrattuna vuoteen 2015. Eli meidän täytyy katsoa, kuinka paljon tarvitaan, jotta voidaan hoitaa nämä maksut otsakkeessa 1b. Niitä pitää vielä käyttää, kun maksetaan näitä erääntyneitä maksuja tämän vuoden maksan, eli 20 miljardia euroa. Ja sitten kun katsotaan näitä 2014-2020 ohjelta, meidän ei pidä toista vanhoja virheitä. Ja haluaisin nyt nähdä yksityiskohtaisen ennusteen näistä maksuista otsakkeessa 1b. Ja myöskin haluaisin nähdä yksityiskohtaisesti, millaisia indikaattoreita on näistä toimista, joita voidaan sitten verrata toisiinsa ja jotka sitten ilmaisevat, onko varoja käytetty tehokkaasti budjetin osalta. Tehän tiedätte erittäin hyvin kaikki, että uudessa kohesiopolitiikassa tärkeää on se, että voidaan päästä tavoitteisiin, joista on sovittu, ja meidän pitää käyttää varat hyvin. Eli komission jäsen Kretsu esitteli meille kirjeen, jossa oli syitä sille, miksi usein kestää liian kauan, kun saadaan Euroopan varoja käyttäen ja tulokset ovat laihoja. Eli meidän ei pidä vähentää varoja näillä aloilla tai kohesiopolitiikassa yleensä, vaan meidän täytyy katsoa, millä tavalla sovelletaan näitä to- toteutumiskriteereitä, joiden avulla voimme ymmärtää, missä on menty vikaan. Ja meidän täytyy ymmärtää ja siitä kansalaiselle, että tuloksiin voidaan päästä. Eli ongelma ei ole varoissa, vaan siitä, siinä, miten ne käytetään. Eli kollegat, tästä lausunnosta sanoisin, että mitä tulee hallintokapasiteettiin, no yksi kohesiopolitiikan tavoite on tietysti hyvin tärkeä, kun ajatellaan tätä keskustelua. Kiitos. Thank you. Mr. Etheridge. Kiitoksia. Sitten Etheridge. Thank you. Uh, in the, in the... Kiitos niinä vuosina, kun olen valiokunnassa ollut, niin ajattelen tästä elokuvaa, jonka nimi on Alexi Groundhog Day. Alussa kuulin paljon keskusteluja siitä, miten on paljon hankkeita ja jossa on paljon hyviä ideoita ja jotka vaikuttaisivat kaikkiin elämänalueisiin. Niitä, ne olivat kehuttavia hyviä, mutta kun ei ole rahaa niihin. Tai ainakaan tarpeeksi rahaa. Siis sinänsähän oli miljardeja, mutta ne eivät näihin ohjelmiin koskaan olleet menossa. Tämä nyt näyttää olevan jatkuva teema jälleen, että ei ole tarpeeksi rahaa. Siis sanoisin, no sehän on tässä valiokunnassa kovin vähemmistön näkemys, että jos täältä rahaa menee, niin se pitää olla erityisesti paikallisyhteisöjen tukemiseen. Mutta jos nyt näitä määrärahoja ajatellaan, se on valtavia määrärahoja. Että oikeastaan on vastuutonta, kun itse tiedetään näissä keskusteluissa täällä, että on vaara, että yhtiöt kumppanuuksissa olevat eivät saa maksuja ajoissa ja että koko järjestely, kun siihen on niin paljon toiveita, niin sillä voi olla vastakkaisia vaikutuksia. Saatetaan päätyä siihen, että yritykset joutuvat seinään vasten ajatuksen nurkkaan, kun eivät saa rahaa. Eli todellakin vetoa esiin, että ollaan varovaisia ja eikä innostuta näistä hienoista asioista, vaan ajatellaan nyt realiteetteja. Ei ole mitään pohjatonta kaivua rahaa. Tai jos on, niin se on käytetty. Thank you, Mr. Hedman. Kiitos sitten, Hedman. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. Ja... Äh, niin, kiitos puheenjohtaja. Haluaisin ensinnäkin onnitella kovin sydämellisesti edustaja Spiriäkiä. Mielestäni oikein hyvä lausunto. Minusta näyttää, että me kaikki poikkeuksetta ilmaisemme huolemme siitä, että 4 prosentilla on maksumäärärahoja kohesiopolitiikasta väännetty. Mutta näyttää kuitenkin minusta siitä huolimatta siltä, että täytyisi kuulla komission selvitys, että millä tavalla siinä tapauksessa tästä kierteestä päästään pois, kun on maksamattomia maksuja. Ja miten se sopii sitten yhteen tämän 2014 joulukuussa hyväksytyn maksusuunnitelman kanssa, ja toivottavasti tällainen selvitys kuullaankin. Thank you. Thank you very much. Kiitoksia. Muistuttaisin valiokunnan jäsenille, niin saatte vielä puheenvuoron, mutta vastaisin muutaman näihin kommentteihin. Meillä oli erityiskokous työryhmässä tässä aluekehitysvaliokunnassa ja siellä keskityttiin näihin maksamattomiin laskuihin – ja me saimme yksityiskohtaisia tietoja komissiolta, eli miten komissio aikoo puuttua näihin kysymyksiin. Olen kiitollinen Spirakille, koska hän oli mukana tässä kokouksessa ja me keskustelimme siellä ja nyt olemme valmiina toimittamaan näitä tietoja valiokunnan jäsenille – ja palaamme varmasti vielä tähän ja keskustelemme näistä asioista uudelleen ja olemme valmiita toistamaan tämän kokouksen, jossa on sitten mukana enemmän valiokunnan jäseniä. Niin voimme varmistaa, että nämä tiedot ovat saatavilla teille kaikille, koska tämä oli valmisteltu komission puolelta nimenomaan tälle valiokunnalle. No niin, ja nyt sitten Brua. Merci Madame la Présidente. Le... Kiitokset. Niin, tämä teksti todellakin puuttuu maksumäärärahoihin otsakeessa 1b erityisesti vuoden 2016 arvioihin ja siitä, että kyse on 1,6 prosentin korjauksessa suhteessa vuoteen 2015. Jos tutkailen nyt tuota mukaan ottavaa älykästä kasvua, niin siinä on muutos tapahtunut 51-49 miljardiin. Tämä tarkoittaa vähemmän, 4 prosenttia vähemmän. Ja tämä itse asiassa vain pahentaa tuota maksujen viivästymistä. Tämä on erittäin hälyttävää. Se asettaa vaaraan ja suureen riskiin monet tapahtumat jäsenvaltioissa ja myös sitten operatiiviset maksutoimistot jäsenvaltioissa ajautuvat hankaluuksiin valtionosuuksiin, samoin kuin varsinaiset mm, rahoitetut hankkeet jäsenvaltioissa. Eli täytyisi nyt järkevämmin toimia. Tässä on kyse siitä, että jaetaan yhteistä rahaa ja nyt se sitten takertelee tällä tavalla, vaikka kansalaisten kannalta juuri päinvastainen toiminta olisi tärkeää, jotta alueet voivat nyt korvata nämä maksuviivästymiset paikallisella tasolla niin kannattaisi myös meidän ryhtyä toimimaan. Tämä vaikuttaa nimittäin myös muihin talousarvioon otsakeihin. Ja meidän täytyy tietysti jatkuvasti muistaa kuulutta, peräänkuuluttaa pk-yritysten tukea ja työllisyyden tukea, mutta tämän tyyppiset toimet vaikuttavat suoraan pk-yritysten toimintaan. Ja uskomattominta onkin juuri se, että koko unionin yleistalousarvio tarkoittaa vuoden 2016 maksumäärärahojen laskua, mutta sitten taas joissakin otsakeissa yksi, kaksi summat ovatkin nousseet aika huomattavasti. E, erityisesti kiinnitän tuohon kansalaisten turvallisuuteen. Se on 17 prosentilla kasvanut ja erityisesti tämä liittyy Euroopan rannikoiden laittomien maahanmuuttotilanteeseen. Tämä kuitenkin kuuluu, uni- ja, ja sitten tuo 28 prosentin kasvu kasvu unionin ulko politiikkaan. Sekin näyttää huomattavalla tavalla kasvavan. Eli tässä nyt on mm, minun suurimmat huolenaiheeni, jotka liittyvät kokonaistalousarvioon. Kiitos. Now Mr. Van Nistelrooy. Kiitos, Sten Van Nistelrooy. Voorzitter, ik sluit graag aan bij de opmerkingen die al gemaakt zijn. Misschien... Kiitoksia, puheenjohtaja. Jatkan nyt näistä kommenteista, joita täällä tuli esille. Ensinnäkin Sanoisin, että olen huolissani, enkä oikeastaan vain huolissani, vaan on erittäin hälyttävää katsoa näitä lukuja. Ensinnäkin tämä ensimmäinen kohta ja toinen kohta. Tämä nyt ei ole johdonmukaista. Jos on vähemmän varaoja, niin miten ongelmat ratkaistaan? Tippuuko taivaasta joku ratkaisu puuttuuko Jumala asioihin. En nyt tiedä, miten tässä voidaan onnistua. Jos raha tippuu taivaasta, niin ihan kiva, mutta ei meidän kannata ehkä siihen sen varaan laskea. Jos katsotaan nyt tätä komission toimintasuunnitelmaa, niin siinä on monia toimia suunnitteilla, mutta mistä rahat saadaan kaikkeen tähän? Kuinka tavalla näitä asioita sitten pannaan täytäntöön vuonna 2015? Tänä vuonna tilanne ei ole parantunut. Vuoden 2015 lopussa on vielä noin 20 miljardia maksamattomia laskuja. Eli mitä sitten tapahtuu? Tapahtuuko jotain vallankumouksellista, koska tämä vain tulee jatkumaan. Ja tämä vain siirtyy tuleville vuosille. Eli täytyy joko katsoa, että tämä ei käy, että nyt ei ole riittävästi resursseja näihin hankkeisiin, ja No, kuinka pitkälle toimintasuunnitelman kautta on tultu ja miten se rahoitetaan, koska meidän täytyy jossain vaiheessa laatia sitten lausunto. Varmaan tämä rahoitussuunnittelu on jo aloitettu, mutta emme voi odottaa tämän vuoden loppuun. Koska meillä on sitten toiminnallinen ohjelma vuoden 2015 jälkeen. Ja olemme jo kuulleet, että olemme huolissamme siitä, että ihmisten täytyy toimia tämän kanssa ja mitä jos jäsenvaltio ei sitten itse kuro tätä kuilua umpeen. Niinhän viime kädessä täytyy tapahtua, jos nämä hankkeet eivät toteudu. Mutta täytyy ihailla Spirakia, koska hän oli niin rauhallinen. Ja kysyin, pystyykö hän viime yönä nukkumaan hyvin, ja hän sanoi, että ei. Mutta täytyy sanoa, että olette tehneet kuitenkin vaikuttavaa työtä, ja varsinkin kun otetaan huomioon, mitä maassanne tapahtuu tällä hetkellä. Kiitos. Thank you. Thank you very Kiitoksia. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Ei. Eli sitten komission edustaja. Tobias. Eli Tobias Vitske, regio-pääosastolta. Kiitos hyvät jäsenet. Ottaisin vain esille No oikeastaan kaksi pointtia. Toinen, kuten mainitsitte jo, meillä oli seurantatyöryhmä maksamattomista maksuista ja maksusuunnitelmasta. Nyt budjettiehdotus on laadittu. Ottaa huomioon 2007-2013 maksamattomat maksut huomioon ottaen – ja uskomme, että 2016 ongelma olisi ratkaistu. Jäsenvaltioiden maksuennusteiden mukaan 2014-2020 tarvitaan luottoja, koska tietysti 2016, 2017, 2013 ohjelmat loppuvat, tulla vaiheessa, joka edeltää sulkemista, niin kyllä nämä maksamattomat täytyy maksaa. Ja uskomme, että budjettiesitys tarjoaa nämä vaaditut luotot niin, että voidaan ottaa huomioon ratkaista odotettu, odotettu ja maksamattomien määrä tänä vuonna ja ensi vuonna. Ja toisesta kohdasta maksut, maksuviivästykset. Tällä hetkellä voi myös vakuuttaa varmistaa, että jäsenvaltioiden pyynnöt maksetaan pääosastolta ajoissa. Ja tietysti 2014-2020 säännöistä on neuvottelut menossa. Tiemme kaikkemme, jotta tällaisia tilanteita voidaan välttää. Mutta on olemassa ennakkorahoitusjärjestelmä, josta tulee myös maksuja 2014-2020 maksuja, jossa on säännöllistä kassavirtaa. Sitä pitäisi saada myös hankkeelle. ja tietysti nyt sitten budjettineuvotteluja seurataan tiiviisti. Kiitos. Thank you. Thank you very much. Kiitoksia ja sitten Spiraki vielä, haluatteko vastata? Madame Niin, puheenjohtaja. Odottelen näitä tarkistuksia todellakin ja otan sitten huomioon kaiken sen, mitä nyt on tässä salissa kuultu. Kiitos. Kiitoksia kaikille, jotka olitte mukana tässä keskustelussa. Eli 27. heinäkuuta 17.30 on määrä aikatarkistusten jättämiselle tähän luonno, lausuntoluonnokseen ja äänestämme sitten 17. syyskuuta tästä lausunnosta. Ja nyt sitten jatkamme esityslistalla. Meillä on koordinaattorien kokous seuraavaksi. Ja muut kollegat, kollegat nähdään huomenna aamulla sitten yhdeksältä.